Grazie, Kiitoksia komission jäsenehdokas. Sitten lähdemme heti esittämään kysymyksiä. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Peter Liise. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas. Kiitoksia tästä vahvasta puheenvuorosta. Ja kyllä tämä ilmoitus taloudellisesta sitoumuksesta on oikein. Ja minä voin myöskin selventää teidän kysymystänne. Catherine van Brent voi näyttää sähköpostin, jonka Klaus Vele, pääsihteeri ja vastaava pääjohtaja ovat lähettäneet, jossa he kertovat, että parlamentin hallinnossa tapahtui virhe. Ja tästä syystä tämä oli siis kolme kertaa. Tässä oli yksi pieni ongelma, se on ratkaistu, eikä tämä liity mitenkään tähän ilmoitukseen taloudellista sitoumuksista, hän oli niin ystävällinen, että hän ei syyttänyt parlamentin palveluja, mutta meidän täytyy tietää tämä, joten mitään ongelmaa ei siis ole. No niin, puhutaanpa ilmastonmuutoksesta sitten. Arvoisa komissari ehdokas, te olette olleet, ollut erittäin sitoutunut ilmastonmuutoskysymykseen, mutta tiedätte, että jotkut ihmiset, jopa, jopa jotkin, jotkut täällä äh, talossa sanovat, että äh, ei ole olemassa ilmastonmuutosta. Miten te reagoitte näihin äänenpainoihin? Thank you very much for the question. Kiitoksia paljon kysymyksestä. Uskon, että vuodesta 1988, kun IPCC-paneeli perustettiin, se on tehnyt loistavaa työtä. Siellä on tehty viisi arviota ja nyt on olemassa todisteita siitä, että ilmanmuutos todellakin tapahtuu ja tämä on ihmisen toimista johtuvaa Äh, on yli 2000 tiedemiestä, jotka tekevät työtä YK puitteissa, tekevät jatkuvaa työtä. Ja Euroopan unioni on myöskin äh, rahoittanut paljon tutkimusta, äh, kaikki puite, tutkimuksen puiteohjelmat. Mutta nyt me tuemme tutkimusta, joten todisteita on viimeisten vuosikymmenten aikana ilmasto on lämmennyt vuodesta 50 lähtien, kun tätä on, on tutkittu. Meret, valtameret lämpiävät, jäät sulavat. Ilmaston muutos, muutos on selvää, me näemme tämän päivittäin. Meidän täytyy ensin tunnustaa nämä tiedemiesten raportit, mutta mutta sitten kun ne muutetaan poliittisiin suuntautu- suunta- suuntauksiin, meidän täytyy saada aikaiseksi kunnianhimoisia tavoitteita tulevaisuutta ajatellen, mutta meidän täytyy myöskin viestiä paljon yhteiskunnan kanssa, koska ne äänenpainot, jotka puhuvat ilmastonmuutoksesta, ovat erittäin painokkaita. Ja ne, ne, jotka sanovat, että ilmastonmuutos todellakin tapahtuu, niin usein me olemme erittäin ujoja, joten komission puolelta me kyllä painotamme ilmastonmuutoksen tärkeyttä ja siitä, että se on ihmisten aiheuttamaa, joten tulen toimimaan erittäin aktiivisesti tässä mielessä. Grazie. Adesso la parola alla... Kiitoksia. Sitten Van Bremt. Briefly, Mr. Lees. Kiitoksia. Niin, Liise, me odottelemme nyt oikeudellisten asioiden valiokunnan lausuntoa tästä. En tarvitse sitä sähköpostia. Sitten kysymys liittyy tähän eturistiriitaan, koska tämä on kansalaisille tärkeä kysymys Euroopassa ja minulla on nyt täsmällisiä kysymyksiä teille. Hiljattain ilmoititte, että te luovutte Petrolifera osakkeista ja Petrolosis Canaris osakkeista. Ja nyt kysymys, jos voisitte sanoa vain kyllä tai ei. Voitteko vahvistaa, että teidän poikanne oli vielä hiljattain johtokunnassa kummassakin näistä yrityksessä, ja Belvonne otti paikkanne puheenjohtajana näissä yrityksissä, ja toinen ja kolmanneksi suurin osakkeenomistaja Petro Filerassa ovat kaksi yritystä, jotka itse olette perustanut ja vaimonne, ja nyt ne ovat sitten vaimonne veljen käsissä. Ja jos tämä pitää paikkansa, milloin voitte, miten voitte varmistaa, että pidätte kiinni lupauksestanne. Sanoitte, että en koskaan toimi asioissa, jotka liittyvät salkkuun, joissa minulla voisi olla rahoitusintressejä itselläni tai perheelläni. Thank you very much for your question. I... Kiitoksia. Voin selvittää kaiken. En tiennyt, että minusta tulee energiakomissaari, mutta kun saan tästä sitten kuulla, päätin myydä nämä yritykset, äh, yrityksen, yritysten osakkeet ja pojillani on, ei, poikani ei ole johtaja. Ja sitten tähän liittyy toinenkin asia. Heti alusta olen todennut, että minulla ei ole eturistiriitaa. Ja se johtuu siitä, että nämä kaksi yritystä ovat pieniä yrityksiä eurooppalaisten standardien mukaisesti 15 työntekijää, hyvin pieniä yrityksiä. Ja ne toimivat logistiikan alalla, He eivät, ne eivät myy polttoainetta, ne eivät harjoita öljynporausta, he vain varastoivat näitä. Joten tässä ei ole mitään eturistiriitaa, mutta jotta kaikki voidaan selvittää, meni vähän pidemmälle. Ja sitten poikani irtisanoutui johtokunnasta. Ei vaimollani eikä pojillani ole mitään asemaa näissä yrityksissä tai missään muissakaan yrityksissä. Ja minun perheelläni ei ole mitään henkilökohtaisia sitoumuksia siis tähän. Grazie. E adesso la parola... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Gerling. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa Kanjete, herra Kanjete, kun ajatellaan sitä 40 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2030. Tällä voitaisiin ainoastaan saada pieni vähennystavoite aikaiseksi. Ja kun ajatellaan kaikkien kumppaniemme vaatimuksia, kun ajatellaan Pariisin hyppykokousta, kun ajatellaan vuoden 2050 eh, eh, tavoitetta, niin tar- kun tarkoituksena on nostaa tätä eh, kansainvälisillä päästöoikeuksilla. I, I think that the proposal... No ensinnäkin minä uskon, että tämä ehdotus 2030 vuoden paketiksi on tasapainoinen, eli 40 prosenttia vähennystä, 27 prosenttia uusiutuvia ja sitten 30 prosenttia energiatehokkuutta. Herra Juncker sanoi, että tämä oli absoluuttinen minimi ja hän haluaa, että tämä on sitova velvoite. Tämä on erittäin selkeä ja tasapainoinen paketti ja se edellyttää kohtuullisia toimenpiteitä kaikilta sektoreilta, kaikilta eurooppalaisilta, jotta tästä voidaan pitää kiinni. Jos siinä tapauksessa me neuvottelemme tästä kansainvälisessä kokouksessa Pariisissa. Ja kun ajatellaan kaikkia suuria talouksia, ja jos ne voisivat kaikki sopia vielä kunnianhimoisemmista tavoitteista, niin sitten minä en vastusta tätä neuvotteluissa Tietenkään neuvosto ei ole tässä mitenkään esteenä, jos halutaan olla kunnianhimoisempia vielä ilmastonmuutoskysymyksessä, mutta jos näin olisi, meidän täytyy myöskin ottaa huomioon tilanne ja todennäköisesti tässä tapauksessa täytyy katsoa, että jotta 40 prosenttia voidaan pitää kiinni, täytyy katsoa kansainvälisiä kredittejä ja meidän täytyy myöskin katsoa, että teollisuus pysyy kilpailukykyisenä. Meidän pitäisi myöskin tarkkaan katsoa näiden kredittien laatua, koska menneisyydessä tilanne ei ole ollut kovinkaan selvä, kun ajatellaan näitä kehitysmekanismeja – ja tämän kaltaisia hankkeita. Jos saan tuen komission jäseneksi ja minusta tulee komission jäsen, niin tulen katsomaan hyvin tarkkaan sitä, mikä näiden oikeuksien laatu on, jotta voidaan pitää kiinni päästövähennystavoitteesta. Grazie, adesso la parola al collega Gerbrandi. Kiitoksia sitten Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Rakkanjete ilmasto- ja energiasalkku saattaa olla koko kollegion tärkein ja minun on tunnustettava, että en kannattanut näiden kahden salkun yhdistämistä, mutta jos meillä on komission jäsen, joka uskee, että ilmastonmuutos on kiireellisin ongelma ihmiskunnan edessä, niin kyllä ilmasto ja energia voidaan yhdistää. Se saattaa jopa tarjota mahdollisuuden edistykselle, jos oikea henkilö ottaa ohjat käsiinsä. kysymys koskee, ole, oletteko te herra että se aiko oikea henkilö, josta tämä komission jäsen tulee. Eturistiriidat on hyvin merkittävä ongelma energiasiirtymissä ja teillä on ollut näitä öljyteollisuuden linkkejä ja näin ollen, että vaikuta olevan ihan oikea henkilö. On vain yksi tapa, jolla voitte minut ja ryhmäni vakuuttaa ja se on se, että osoitatte kuinka vakavasti otatte ilmastonmuutoksen torjunnan, joten vakuuttakaa meidät henkilökohtaisesti siitä, kuinka kiireellisenä pidätte tätä ongelmaa. No, no, no. I, I'll try to convince you, but... Yritän vakuuttaa teidät. Silloin kun minusta ei pitänyt tulla ilmastokomissaari, olin ym- Espanjan ympäristöministeri. Ja minulla oli tuolloin osakeet näissä kahdessa pienessä yrityksessä, mutta tuolloin myös torjuin ilmastonmuutosta kylkikyljessä Heidekarin kanssa. Kirjoitin kirjata komission jäsenille niin, että tämän 230 paketti sisältäisi hyvin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Espanja oli mukana Green, eh, vihreän kasvun ryhmässä. En tukenut öljyä, vaan uudistuvia energialähkeitä, energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Herr Brandi, aikaisemmin kun en ollut tässä kuulemisessa mukana vielä, taistelin jo ilmastonmuutosta vastaan. Se on ehkä maailman vaikein tehtävä YK on sateenvarjon aljalla teemme tätä työtä ja meidän pitää saada lähes yksimielisiä päätöksiä aikaan. Meidän pitää saada yhteen melkein 200 maata. Tämä on valtavan vaikea tehtävä, mutta olen sitoutunut, minulla on vahva sitoumus tulevien sukupolvien suhteen. Politiikat eivät voi ajatella lyhyellä aikavälillä, vain poliitikkojen pitäisi katsoa kauas. Ilmastonmuutos on pitkäaikainen, pysyvä politiikan linja Minulla ei ole mitään linkkejä öljymaailmaan. Minulla oli kaksi prosenttia yhtiössä, joka varastoi öljyä, mutta julkisissa tehtävissä olen aina kannattanut vihreää kasvua, uudistuvia lähteitä, energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Näin olen toiminut aikaisemmin ja näin tulen tekemään tulevaisuudessa. Grazie. E adesso... Kiitoksia. Ja sitten Rodríguez Rubio. Buenas tardes, gracias presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Arjaskan jäteen, suoraan sanottuna minusta on vähän noloa jälleen kerran viitata perheeseen. En tekisi näin, ellen, ellei olisi täysin välttämätöntä selvittää, ettei ole mitään perheen etuja, jotka liittyvät salkkuunne. Te juuri puhuitte siitä, miten hankkiudutte eroon öljyosakkeistanne Dukarissa ja Petrolohissa, mutta viime päivinä on kuitenkin kerrottu, että teidän lankonne on suoraan suhteessa tähän yritykseen, joka on vastuussa näistä asioista, ja haluaisin, että tämä asia selvitetään. Sitten läheisistä henkilöistä ei lankoni, vaan yksi ystäväni, joka opiskeli topografiaa. Sitten tuli rakennusalan kriisi. Hän opiskeli muuta, koska hän ei löytänyt työtä. Hän, hänestä hän keskittyi aurinkopaneeleihin. Ja sitten Espanjassa poistettiin tuet uusiutuville energialähteille ja kuitenkin sitten tuetaan fossiiliteollisuutta, jossa tekin olette olleet mukana. Ja sitten oma kulutus siitä on nyt... Puheaika loppui, pyydän anteeksi. Muchas gracias. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensinnäkin en koskaan kiireesti hankkiutunut eroon osakkeistani, vaan keskiviikkona Juncker sanoi, että hän aikoi ehdottaa minua energia-asioista vastaavaksi komission jäseneksi, ja samanaikaisesti päätin myydä osakkeeni, jotta olisi mahdollisimman avoin ja riippumaton, ja ettei olisi mitään epäilyksen häivää. En toiminut kiireessä, vaan hyvin avoimesti. Toiseksi olen täällä nyt kuulemisessa ja katsotte, sovinko sitten ilmasto- ja energiakomissaariksi. Ja komission jäsenet ovat täysin riippumattomia siitä politiikasta, jota harjoitetaan heidän omissa maissaan. Me emme vastaa kotimaan, vaan Euroopan haasteisiin. Ja jos politiikka on vääränlaista tai ei, niin se ei, Espanjan politiikka ei minua kiinnostava, minun täytyy tehdä EU-sta uusiutuvien energialähteiden johtaja. Ja meidän täytyy keskittyä siihen, että muutetaan energiaverkostoja, jotta voimme kohentaa uusiutuvien asemaa. Ja voin antaa teille yhden luvun. Uusiutuvien prosenttiluku Espanjan energiatuotannossa tällä hetkellä on 17,1 prosenttia vuonna 2013 ja tavoitteena oli 20 prosenttia vuonna 2020. Eli Espanja on yksi niitä maita, jotka tällä hetkellä ovat oikealla ladulla. Mutta toistan vielä, että minä vastaan eurooppalaisesta politiikasta ja meidän täytyy löytää parasta eurooppalaista politiikkaa. Ja meidän täytyy löytää eurooppalainen järjestelmä, joka on yhdenmukainen ja jolla tuetaan uusiutuvia energialähteitä, jotta ei tulisi mitään kilpailuvääristymiä jäsenvaltioiden väliin ja jotta voidaan edistää näiden kehittämistä. Ja tämä on hoidettu sisämarkkina-asetuksessa. Grazie. Adesso la parola al... Kiitoksia sitten Eichhout. Kiitoksia puheenjohtaja herra Kanjente. Ensinnäkin voisitteko mahdollisimman selvästi puhua tästä langostanne, miten hänet, hän on suhteessa, tai mikä hänen asemansa on kaikissa näissä yrityksissä. koska mielestäni hänkin kuuluu perheeseen ja toivottavasti tekin olette samaa mieltä. No sitten toisekseen haluaisin vielä, siis aina kestää melko kauan ennen kuin ilmoitatte asioista. Esimerkiksi kun Petroikas Kanareselle annettiin julkista rahoitusta 2011, niin te olitte yrityksen puheenjohtaja silloin, kun tämä tapahtui. Ja vasta kun tämä kävi ilmi 2014, sanoitte, että ette tienneet tästä diilistä. Miten te ette voinut tietää sitä, kun olitte siellä toimitusjohtajana? Ja herra Hill totesi tänään, että hän maksoi osakkeensa heti, kun hänet nimitettiin, kun, vaikka hän ei tiennyt, minkä salkun hän saisi. Miksi tämä kesti teille niin kauan? Miksi möitte ne vasta sitten, kun teidät nimettiin komissaariksi ilmasto- ja energia-alalle? While I was not No, minua ei nimitetty. Minulla ei ollut mitään intressejä myydä niitä, koska se ei ollut mitenkään kiellettyä toimintaa eh, eh, Espanjassa tai Euroopassa. Heti kun sain tietää, että minusta tulisi komission jäsen, päätin myydä ne. Tiesin, että mitään eturistiriitaa ei ole mutta menin kuitenkin pidemmälle, koska, koska mielestäni tämä ei ole mitenkään eturistainen asia, mutta kuitenkin päätin myydä ne ja poikani jätti johtokunnan. Kun, te täytät, tai kun täytetään komission jäsen kaavake, siis tämä eturistiriita kaavate, niin tässä kysytään – kysytään tästä ja sanoin, että vaimollani, pojallani ja minulla, kenelläkään meistä ei ole yhtäkään osaketta yhdessäkään yrityksessä. Ongelma on nyt tämä läheinen perhe ja tässä nyt ei ole mitään ongelmaa. Ja näin on ryhdyin toimenpiteisiin välittömästi, kun tiesin, että minusta tulee komission jäsen. Ja tämä myyntiprosessi Espanjassa kestää viisi päivää, sitä ei voi tehdä välittömästi, koska se on yksityisyritys, joten siinä kestää muutaman päivän. Ja tein tämän erittäin avoimesti, meni pidemmälle kuin mitä minulta voidaan pyytää ja sanoin täysin selvästi, että minulla ei ole eturistiriitaa ja perheeni ei poikani ja vaimoni eivät ole, eivät ole mukana tässä yrityksessä, eivätkä myöskään missään muussa yrityksessä, joka olisi mukana öljysektorilla. Grazie. Adesso la parola al collega. Kiitoksia sitten Pelicini. Grazie presidente. Son... Kiitoksia puheenjohtaja, olen täällä. Hyvää iltaa, herra Kanjente. Tähän asti olemme puhuneet perheestä, niin nyt haluaisin puhua omastani. Minä ja perheeni ja koko kansani asumme alueella, jossa käytetään vesisäröttöstä ja näin on tehty yli 20 vuotta. Voisinkin sanoa teille hyvin perustein, että kyseisellä alueella on eniten nuorisotyöttömyyttä ja, eri, ja työttömyyttä yleensä Euroopassa. Maataloustuotanto on tuhoutunut, turist, matkailutoiminta on tuhoutunut, pohjavesi on saastunut ja vielä syöpä, syöpien määrä, jotka johtuvat erilaisista raskasmetalleista ja hiilivedystä, ovat tähän syypäitä. Aiotteko te toimi, toimia ilmiöitä vastaan, jotka aiheuttavat tuhoa paikallisväestölle ja alueelle. Kuten hyvin tiedätte, hyvä edustaja, perussopimus antaa kullekin jäsenvaltioille yksinomaisen oikeuden päättää, mitä energialähdettä käytetään ja millä tavalla sitä käytetään. Tämä on kansallinen toimivaltuus. Euroopan komissio on antanut asetuksen, jonka myötä mikäli jäsenvaltio toimii, on toimittava niin, että, no, että kunnioitetaan ympäristöä mahdollisimman paljon. Tähän mennessä kyseessä on ollut ainoastaan suositus, ei asetus, vaan suositus Euroopan komissiolta, mutta tämän lisäksi on olemassa tieteellinen verkosto, jonka kautta analysoidaan liuskekaasun vesisärrytyksen vaikutuksia Euroopan unionissa ja muissa valtioissa, jotta voitaisiin nähdä, mitä ovat parhaat käytännöt ja mitä seurauksia tästä tulee. Riippuen siitä, millaisiin tuloksiin analyysissä päästään, voin ehdottaa komissiolle, että eh, antaisimme lainsäädäntöä niin, että voisimme säännellä liuskekaasun eh, paremmista, niin, että voidaan toimia mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöystävällisesti yhteistyössä asiasta vastaavan ympäristökomissaarin kanssa. Tulemme siis analysoimaan parhaita käytäntöjä ja tutkimaan, mitä maailmalla on tehty, millaisia vaikutuksia sillä on ekosysteemille ja vesipohjavedelle. Ja tämän analyysin jälkeen voidaan sitten antaa lainsäädäntöä, joka olisi siis sitovaa ja jonka kautta voitaisiin tätä asiaa säännellä. Tämä ei ole mikään yksinkertainen asia, koska tämä, tässä on selkeät kansalliset toimivaltuudet, mutta Euroopan komissiolla on myös toimivaltuus, johon liittyy ympäristön suojelu, pohjavesien ja luonnon suojelu. Grazie. Adesso la parola. Kiitoksia. Sitten Pilar del Castillo. Eh, Kiitoksia komission jäsen Kiitoksia myöskin tästä selkeydestä ja sitoumuksesta sekä liittyen ilmastonmuutokseen että myöskin energian. Varmasti meidän täytyy vielä muissa kysymyksissä keskittyä vielä näihin kysymyksiin, mutta tänne olemme tulleet ja tiedämme, että ei ole eturistiriitoja. Oikeudellisten asioiden valiokunta täällä Euroopan parlamentissa on tarkistanut asian ja meidän täytyy nyt selvittää tämä asia perinpohjaisesti. No, energiariippuvuudesta sanoisin, että se tietysti johtuu hyvin paljon siihen, että meillä ei ole riittävää infrastruktuuria, joka on johtanut sitten energiasaarekkeisiin ja myöskin älyverkostojen kehittämiseen. Tällä hetkellä meillä on jo paljon hankkeita esitetty, mutta vähän varoja. Mitä välineitä komissio käyttää, jotta voidaan uudistaa – näitä verkostoja ja varmistaa nämä yhteenliittymät, jotka ovat tarpeen. Evidentemente. Tietysti, jotta on energiavarmuutta, tarvitaan yhteenliittymiä sekä eh, Iberian niemimaalla Itä-Euroopassa, Itämeren alueella. Meillä pitää olla älyverkostoja niin, että pystymme hyödyntämään tätä integraatiota mahdollisimman tehokkaasti. Sitten meillä on vähimmäissitoumus, josta sovittiin aikoinaan Barcelonassa vuonna 2000. Eli meillä oli suuntaantava tavoite, eli vähintään 10 prosenttia yhteenliittymiä. On totta, että tavoitteeseen päästään, ja nyt kun meillä on näitä yhteisön hankkeita, joita on tällä hetkellä käynnissä, niin kaikkien verkostojen kaasuverkostojen ja sähkön osalta. Se, on, tässä on yksi poikkeus, eli Iberian niemimaa. Tällä hetkellä Iberian niemimaa on eristyksissä kuin saari, ja meidän täytyy taata, että tässä asiassa edetään. Tällä hetkellä komissio edistää vuoropuhelua sääntelyviranomaisten välillä Espanjassa, Ranskassa ja Portugalissa, jotta tästä umpikoista päästään eteenpäin. Ja sitten on tiettyjä hankkeita, jotka liittyvät Pyreneiden yhteenliittymiin. Ja tällä tavalla voidaan lisätä huomattavasti megawatti yhteenliittymiä, mutta sitten on hankkeita, jotka edistyvät hyvin hitaasti, eli Agitaniassa, Biskajanlahdella. Ja ensinnäkin vaaditaan paljon poliittista tahtoa komissiosta, koska kyse ei ole pelkästään rahoituksesta – ja toisaalta pitää saada myöskin lisää rahoitusta. Ja meidän täytyy tehdä työtä, koska Connecting Europe välineet eivät riitä, vaan meidän täytyy tehdä työtä myöskin Euroopan investointipankin kanssa. Ja sitten Junckerin paketissa 300 miljoonan euron avulla pitää myöskin parantaa näitä energiayhteenliittymiä. Grazie, adesso la parola. Kiitoksia. Sitten Groten. Kanit. Paljon kiitoksia herra Kaniete viimeisten päivien ja viikkojen aikana. Nämä perhe- ja rahoitussuhteet öljyteollisuuteen olivat täällä keskustelun alta myöskin julkisuudessa ja, ja tämä ehdokkuushan kyllä kärsi siitä melko lailla. Eilen vielä sopeutitte näitä näitä ilmoituksia taloudellisesta sitoumuksesta ja myöskin tuossa backloadingissa olitte melko myöhäisessä, mutta meillä on jo kyllä massiivisia ongelmia päästökauppajärjestelmässä. Miten te tulette toimimaan siinä suhteen? Olette myöskin siitä, sitä mieltä, että markkinavakausvarasto täytyy ottaa käyttöön, käyttöön aikaisemmin vai vasta vuoden 2021 jälkeen, kun päästökauppajärjestelmän kannalta on liian myöhäistä. Olisin tähän halunnut vastauksen ja sitten myöskin näihin perheetuihin, niin siitäkin täällä on käyty jo keskustelua, mutta ehkä voitte hiukan kertoa tarkemmin, miten tuo lähisuku on mukana näissä yrityksissä. Tämä on hankala kysymys ja vastaisin mieluummin englanniksi. Saksani ei ole niin kovin hyvää. Ensinnäkin toteaisin, Tämä hiilimarkkinajärjestelmä on erittäin hyvä, se toimii hyvin, siinä on kyllä joitakin ongelmia, mutta se on erittäin tehokas väline, jotta päästään kohti vähähiilistä taloutta. Olen erittäin sitoutunut siihen, että pyrin kehittämään sitä. No sitten toisaalta kysyit tuosta markkinavakausvarastosta. Tämä on älykäs väline, se on markkinasuuntautunut ja siinä ei voida hintoja näperellä poliittisesti, se parantaa markkinavirtaa ja kaikki ylimääräiset menevät sinne varastoon ja jos niitä on vähän, ne otetaan sieltä ja näin me voimme toimia. Mutta kysyit minulta, että pitäisikö tässä suhteessa edetä vai ei. No minä pelkään, että tämä backloading eh, ei toimisi, joten tässä eh, sitten hintoja voidaan laskea. Ja näin ollen uskon, että jos saan riittävästi tukea teiltä tässä talossa, voin eh, tuo markkinavakausvarasto saadaan käyttöön. Ja ja muuten tämä aiheuttaa markkinoiden, markkinoiden rappeutumisen. Joten pyydän tukea täällä parlamentissa ja jos saan tuen täältä, koska siis kaikki nämä asiat liittyvät tähän ETSN, ne ovat monimutkaisia aina, mutta sitten tuen kyllä tätä ajatusta. Kiitoksia. Seuraavaksi Jakovic panie przewodniczący. Panie caete chciałbym poprosić, aby przedstawił pan Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluan nyt kertoa tai kysyä siitä, mitä Euroopan komissio aikoo tehdä, jotta Euroopan unioni saataisiin riippumattomaksi tai riippumattomammaksi näistä suurista energiantuojista. Te puhuitte näistä yhteenliittymistä, mutta haluaisin kyllä saada teiltä yksityiskohtaista tietoa, mitä komissio aikoo tehdä tässä kohdin. Kysyisin teiltä myös, miten paikalliset resurssit voidaan ottaa käyttöön ja miten te haluatte tukea tätä. Ja sitten vielä kolmas kysymys. Miten Euroopan talous tai miten ETSn uudistus vaikuttaa Euroopan talouteen, miten talouden kilpailukyky tulee kasvamaan ja missä kohdin se sitten tulee vähenemään. No ensinnäkin sanoisin, että jotta energiavarmuutta saadaan, meidän täytyy eriyttää energian lähteemme, koska me emme voi olla riippuvaisia yhdestä tarjoajasta esimerkiksi kaasusta. Ja meillä täytyy olla yhteenliittymiä kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy kehittää tuota eteläistä väylää. On selvää, että South Stream ei toimi, ellei me varmista sitä, että että se täyttää eurooppalaisen lainsäädännön vaatimukset, perussopimusten vaatimukset, sillä muuten me olemme riippuvaisia. Siitä meidän täytyy kehittää kaikkia yhteenliittymiä. Tämä on prioriteetti mm, eurooppalaisissa verkostoissa. Ja sitten meillä on tietysti näitä yhteisen etujen hankkeita. Meidän täytyy myöskin saada liikkeelle eri lähteitä. Rakennerahastoista meillä on ollut mahdollisuus, että 20 prosenttia on allokoitu nimenomaan energia- ja ilmastosektorille. Meidän täytyy myöskin tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja kysyitte myös siitä, miten ETS-päästökauppajärjestelmä toimii ja miten aion toimia, että teollisuus pysyy kilpailukykyisenä. Meillä on tietysti tämä oikeus, oikeuksien järjestelmää. Sitten meidän täytyy katsoa, miten voimme parantaa järjestelmää, koska parlamentti ilmoitti, että se ei toimi optimaalisesti, joten meidän tulisi pohtia, miten voimme ottaa uudistuksia tähän, jotta kilpailu, teollisuus pysyy kilpailukykyisenä ja toimintakykyisenä. Mutta meidän täytyy myöskin pitää huoli niistä maista, jotka vielä, jotka vielä haluavat tukea omia energialaitoksiaan ja miten me pystymme ottamaan uusia tukijärjestelmiä ja rahoitustukijärjestelmiä käyttöön. Grazie. adesso la parola... Kiitoksia sitten Petersen. Thank you. Um... Kiitoksia. Mielestäni Euroopassa on nyt kaksi suurta haastetta. Ilmastonmuutos ja energia varmuuden parantaminen energiatehokkuutta parantamalla ja käyttämällä enemmän uusiutuvia energialähteitä ja vähentämällä polttoaineiden tuontia. Kun ajatellaan millaista potentiaalia on uusiutuvan energialähteiden tuotannon lisäämisessä Euroopassa, esimerkiksi Pohjanmerellä tuulivoimaa käyttäen, miten voidaan varmistaa, että näitä potentiaalisia kestävän energian lähteitä hyödynnetään täysimittaisesti – ja viedään koko Euroopan alueelle. Miten te henkilökohtaisesti varmistatte todelliset energian sisämarkkinat, jotka voivat olla avain näiden kahden haasteen ratkaisemiseen? Kiitos. Thank you for your question. Kiitoksia kysymyksestä. Meillä on edessämme suuria ongelmia uusiutuvien energialähteiden osalta, mutta suurin ongelma on se, että meillä ei ole kunnolla toimivia sisämarkkinoita. Rajat ylittävät viennit ovat hyvin rajallisia tällä hetkellä. Meillä ei ole älyverkkoja, jotta voitaisiin varastoida energiaa, eli meidän täytyy investoida ja yritän saada aikaan uutta lainsäädäntöä, jotta sisämarkkinat saadaan päätökseen. Jos meillä olisi sisämarkkinat ja riittävästi verkostoja ja toimijia kaikkialla EUn alueella, niin silloin voisimme kehittää lisäkapasiteettia. Myöskin täytyy toimia aluetasolla, esimerkiksi pohjoisessa täytyy tukea alueellisia hankkeita, kuten Pohjanmeren verkosto, joka, jolle täytyy antaa tukea yhteisön resursseista. Ja sitten meidän täytyy kehittää sitten viime kädessä eurooppalainen integroitu järjestelmä. Eli meidän täytyy tehdä yhteistyötä rajat ylittäen ja edetä vaiheittain, kunnes meillä on todelliset sisämarkkinat. Mutta ellemme kehitä näitä verkostoja, silloin uusiutuvien ongelma on paljon monimutkaisempi, koska muuten tarvitaan sitten paljon varalaitoksia ja siitä tulee sitten hyvin monimutkaista. Eli meidän täytyy miettiä älyverkkoja, jotta voimme kehittää uusiutuvia energialähteitä. Ja samanaikaisesti meidän täytyy kehittää näitä kaikilla alueilla, esimerkiksi Sudanissa. Grazie, e adesso la... Kiitoksia. Ja sitten Lopez Bermejo. Kiitoksia, herra Kanjete. Olisin halunnut keskustella kanssanne, äh, vaikka olenkin nainen, mutta tänään ei ole aikaa. Äh, teistä ei voi tulla komission jäsentä. Teidän hallituksenne teki tyhjäksi äh, uudistavat energialähteet ja ja, ja, ja mahdollisesti ydinvoiman ja öljyn tuotannon ja vei läpi politiikkaa, joka aiheutti vain energiaköyhyyttä. Jos näin toimitte omassa maassa, niin kuinka täällä sitten toimii sitten? Että olet myöskään legitiimi tähän tehtävään, kun katsotaan intressiä, ne, nehän joka päivä muuttuvat. Eilen kuulimme näistä lisäpalkoista kansanpuolelta, sitten voineet tämän kertaa aikaisemminkin. olettekohan ehkä unohtaneet jotakin muutakin? Öljyyhtiöt, joissa olitte osakkeen omistaja, no, niistä kuultiin jo muista toiminnoista, joiden voitoista meillä ei ole vielä tietoa. Kyseessä on tällainen savuverhoyhtiö Hollannissa. Te puhutte patriotismista ja Espanjasta. Mikrofoni katkaistiin. No sé muy clara cuál es su pregunta. En oikein saanut selvä, mikä oli kysymyksenne, mutta yritän kuitenkin vastata. Se lo he dicho antes. Yo no represento... Sanoin jo aikaisemmin, että mikäli Minusta tulee komission jäsen, en edusta mitään hallitusta enkä mitään poliittista näkemystä, vaan puolustan poliittisia ajatuksia ja uudistuvaa energiaa. Ja haluan tukea uudistuvia energialähteitä niin, ettei kilpailua vääristetä, että meillä on tasainen pelakenttä ja samat säännöt. Euroopan unionissa tullaan toimimaan niin, että säännellään sisämarkkinoita, jotta saadaan aikaan uudistuvia energialähteitä tukevaa politiikkaa, jotta voitaisiin välttää ongelmia, joita jossakin jäsenvaltiossa on ollut, kuten Espanjassa. Ei sen hallituksen kanssa, johon minä, missä minä olin mukana, vaan aikaisemmilla hallituksilla, jotka antoivat liiallisia tukia ja, ja joka johti epätoivoisen tilanteeseen. Ja, ja jos tilanne epätoivoinen hallituksen puututtava tilanteeseen Euroopan tasolla, tulemme siis vahvistamaan sellaiset säännöt, että voimme antaa markkinapohjaista tukea. tämän vähemmän painoa näillä julkisilla tuilla ja enemmän Euroopan tason toimia. Näin voidaan taata kilpailukykyä ja e- uudistuvien energialähteiden ja älyverkkojen kehittäminen. Sen, tähän voin aion omistaa aikani komissaarina. Haluan viedä eteenpäin kunnianhimoista energiatehokkuuspolitiikkaa, jossa on sitovia tavoitteita. Haluan myös harjoittaa uudistuvia energialähteitä tukevaa politiikkaa ja hakea energialähteiden monipuolistamista ja pyrkiä siihen, että Eurooppa ei enää olisi niin riippuvainen eh, joissakin valtiossa kaasusta, niin kuin tällä hetkellä, tai ettei siellä ole niin eristäytyneitä alueita niin kuin nyt. Minä tulen omistautumaan eurooppalaiselle politiikalle ja tulen hakemaan parhaita ratkaisuja kaikille jäsenvaltioille, myös niille, joilla aikaisemmin on ollut ongelmia, kun siellä on toteutettu virheellistä politiikkaa. E parola alla Kiitoksia sitten Rivasi. Euh, monsieur Président. Monsieur Kiitoksia puheenjohtaja Rakanjete. Euroopan parlamentin yksi tärkeistä periaatteista on avoimuus. Kun katson teidän menneisyyttänne ympäristöministerinä, annoitte Repsol-öljyyhtiölle Porosa lupia Kanarian saarille. Kaksi virhettä saitte paljon, usein, kymmeniä pyyntöjä tutustua asiakirjoihin yksityisille julkisilta taholta ja hylkäsitte kaikki nämä pyynnöt. Toinen virhe. Poraatte välimerellä vaikka kaikki instituutiot, matkailuinstituutiot ja jäsenvaltiot vastustivat ja kehoittivat teitä toimimaan toisin kun uudistetaan äh, öljyporaus- ja turvallisuuskysymyksiä, miten voimme teihin luottaa? Eh, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Minä muuten en ollut oman maani teollisuusministeri, enkä tehnyt päätöstä, joka koski tätä öljyporausta. Se kuului teollisuusministeriölle, ei ympäristöministeriölle. Sitten Ympäristöministeri ainoastaan teki ympäristöarvioinnin. Espanja on oikeusvaltio ja ympäristövaikutusarviot eh, tehdään asiantuntijoiden taholta ja niitä eivät tee poliitikot. Meillä on eh, hyviä ympäristöasiantuntijoita, jotka tekevät näitä arviointeja. Mikäli arvioinnit ovat myönteisiä, myönnämme luvan. Jos ne ovat kielteisiä, epäämme sen. Ympäristöministerinä kielsin suurimman öljyjalostuslaitoksen rakentamiseen, koska ympäristövaikutusarviointi oli kielteinen, mutta en mitenkään ole vaikuttanut näihin arvioihin. Vastuussa olevat voivat tehdä päätökset. Ne, joilla on tieteelliset kriteerit, ne voivat, te- ne voivat tehdä nämä päätökset. Mikäli ympäristökysymyksissä päätöksiä tehdään poliittisesti, niin se menee kyllä pieleen. Offshore direktiivi, joka, jota hiljattain muutettiin, on hyvä direktiivi. Sillä varmistetaan onnettomuustapauksissa on turvallisuus ja ennaltaehkäistään onnettomuuksia. Tulen tarkkailemaan, kuinka se toimii ja mikäli on tarpeen, varautumista tullaan vielä, varautumista tullaan vielä lisäämään. Tässä kaikki, tässä totuus ympäristöministerinä olen laittanut asiantuntijat toimiin ja seuraan heidän neuvoa. En ole ottanut neuvoja yksi ystäviltä tai muilta, vaan olen aina nojautunut tieteelliseen näyttöön. Tämä on paras tapa toimia. Minä luotan asiantuntijoihin energia- ja ilmastoasioissa. Meidän komission jäsen Seuraavaksi Elmer. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdotus, haluan eh, eh, tässä esittäytyä, että olen eh, suurimman brittivaltuuskunnan energiaedustajana edustajana ja, ja 18 vuoteen ilmasto ei ole lämmennyt ja tiedämme myöskin, että tämä hirvittävä sitoutuneisuus uusiutuviin on aiheuttanut ongelmia kilpailukyvyssä ja edeltäjänne Öttinger totesi, että enää ei voida seurata tällaista yksipuolista ilmastopolitiikkaa. Ja komissaari Tajani sanoi, että energiahinnat aiheuttavat Euroopassa teollisuudelle hirvittäviä aikoja. Oletteko tietoisia tästä? Teettekö jotakin, jotta ongelma saadaan ratkaistua? Onko teillä mitään kilpailukykysuunnitelmaa? Voimmeko saada eurooppalaiset yritykset, voimmeko auttaa näitä yrityksiä tästä hirvittävästä ongelmasta eteenpäin? Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta, mutta olen nyt ensinnäkin eri mieltä tästä ilmaston lämpenemisongelmasta. Tämä ei ole mikään mielipidekysymys, vaan kyse on tilastoista – sitä on tapahtunut jo vuosikymmeniä ja ilmasto lämpenee. On olemassa selkeää näyttöä asiasta. Lämpötila nousee 0,8 astetta ja jos tämä menee yli kahden asteen, niin silloin eh, tilanne on jo katastrofaalinen. Meidän täytyy nyt lähteä liikkeelle tästä olettamuksesta. On selvää, että Euroopan unionilla on ongelmia energian hintojen kanssa – koska meillä ei ole riittävästi kaasua. Eh, me olemme riippuvaisia öljystä ja kaasusta ja Yhdysvalloilla on hinnat. Meillä ne ovat nelinkertaiset, joten meillä on todellakin ongelmia kilpailukyvyn kanssa. Meidän täytyy kehittää omavaraisia energialähteitä. Meidän täytyy tukea uusiutuvia energialähteitä, täytyy tukea energiatehokkuutta ja täytyy olla vähemmän riippuvaisia tuonnista ja myöskin yhdistää ostovoimamme. Meidän pitäisi tehdä tämä eurooppalaisina, tehdä yhteistyötä, jotta saadaan enemmän ostovoimaa, koska tällä hetkellä jokainen yritysryhmä tekee omia asioitaan, mutta kokonaisuutena meidän voisimme neuvotella hinnat paremmin Tämä on hankalaa ja pyrin toki vakuuttamaan ihmiset, jotta voimme toimia näin. Mutta kaiken kaikkiaan se, mitä meidän täytyy tehdä, se on se, että meidän täytyy sitoutua ilmastonmuutoskysymyksiin myöskin Pariisissa niin, että kaikki maat sitoutuvat samoihin tavoitteisiin ja että meillä on myöskin yhtäläiset kilpailuedellytykset. Grazie, adesso la parola alla Kiitos sitten Godin. Oui, monsieur le commissaire Komission Olen hiukan skeptinen, kun ajatellaan näitä mahdollisia eturistiriitoja. Ranskassa sanotaan, että ei ole savo ilman tulta. Mutta jos nyt palataan tähän kysymykseen, niin hyvin paljon on investoitu tuulivoimaan ja tulokset ovat kuitenkin kyseenalaisia. Ensinnäkin luonnon kannalta, koska niistä aiheutuu paljon saasteita ja sitten taloudellisesti tuulivoima tarvitsee valtavia tukia toimijakseen. Tällä hetkellä saksalainen Bardoshore 1 floppi on osoittanut, että on hyvin vaikeaa lisätä sähköntuotantoa tuulivoimalla. Eli haluatteko analysoida näitä taloudellisia ja ympäristövaikutuksia tuulivoiman käytössä Euroopassa? Pour répondre à votre question, je crois qu'avoir... Niin. Pitäisi nähdä kaikki tiedot ja kaikki analyysit. Meidän täytyy tehdä päätöksiä tiedon pohjalta. Mutta meillä on kuitenkin ongelmia yhteenliittymien kanssa hyvin suuressa osassa Eurooppaa. Ja sitten Pohjanmeren hankkeet, tuulivoima merellä. Meidän pitää integroida näitä ponnisteluita myöskin aluetasolla. Ei pelkästään ajatellen sähkön tuotantoa, vaan tämä liittyy myöskin kaasumarkkinoihin. Ja tämä on hyvä lähestymistapa, jotta voidaan ratkaista tällainen suuri ongelma, eli energiaongelma. Eli vastaisin, kyllä, on hyvä, että tunnemme nämä taloudelliset ja ympäristövaikutukset eurooppalaisissa hankkeissa. Meillähän on sitoumuksia sen suhteen, että teetetään vaikutusten arviointeja taloudellisesti – Meidän on tehtävä tiettyjä asioita. Meillä on julkinen kuuleminen. Meillä on ollut pitkään yhteyksiä sidosryhmiin. Ja meidän täytyy katsoa näitä vaikutusten arviointeja, jotta voidaan nähdä, miten nämä toimenpiteet vaikuttavat ympäristöön. Mutta olen samaa mieltä siitä, että näitä asioita pitää tarkastella. Grazie, adesso la parola... Kiitoksia sitten Karins. Mr. Commissioner Designate. Hyvä komission jäsenehdokas ilmastotoiminnan ja energian salkkuun on sisäänrakennettu dilemma. Meillä on ensinnäkin kollektiivinen tarve vähentää hiilidioksidin päästöä ja hidastaa ilmastonmuutosta toisaalta kuluttajien ja teollisuuden intressinä on pyrkiä vähähiilisen talouteen ja tämä lisäsi kilpailukykyä ja lisäsi työllisyyttä. Kysymykseni kuuluu, kuinka näette roolinne tasapainottamassa näitä asioita, erityisesti kun ajatellaan energiavarmuustarvetta ja sehän tarkoittaa, että vähennetään riippuvuutta erityisesti Venäjältä tuodusta kaasusta. I, I think that Tämä on luultavasti kaikkein vaikein osa työtäni. Meidän on tuettava, tuo, taattava, että kaikki eurooppalaiset saavat energiaa järkevällä hinnalla. Tämä on tärkein tavoitteeni ja se edellyttää toimintaa kaikilla aloilla. Tämä ei ole mikään yksi ainoa toimi, jolla voidaan saada aikaan tuloksia, vaan tarvitaan energiatehokkuutta. Jos energiaa ei tarvita, no sitten säästetään paljon rahaa ja näin on helpompi taata energiavarmuus. Energiatehokkuus on siis ensimmäinen asia. Myös 2020 jälkeen puitteet on oltava selvä. Sitten on muistettava nämä rakennusten energiaa, tehokkuudet ja muut asiat. Toinen asia, jossa on saatu aikaan tuloksia, halvempaa energiaa uusiutuvien lähteiden kautta. Meillä on hyvin kypsää teknologiaa olemassa, mutta meidän on investoitava muihin uudistuvan energialähteisiin lähteisiin ja myös CC CCS, eli hiilen sieppauksen ja talteenottoon. Ja tarvitaan myös yhteenliitettävyyttä kaikkialle. Eteläinen, eteläisen käytävän pitää olla ehdoton prioriteetti, mutta samanaikaisesti koko valtion alue on yhdennettävä verkoston. Tämä on aivan välttämätöntä. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu sähköverkoston synkronisoinnilla. Se on kallista, mutta välttämätöntä, jos muuten on maita, jotka eivät ole synkronissa EUn kanssa. Kaikki toimet kuitenkin toimivat yhdessä samanaikaisesti. Kilpailijamme on nähtävä, että meillä on selkeät tavoitteet ja tarvitaan samat pelisäännöt. Ei ole mitään yhtä ainoa tointa, jonka, voidaan ta- jonka kautta voidaan äh, taata halvat hinnat ja kuitenkin täyttää nämä ilmastotavoitteet. Paolalla kollega Martina Bertan. Kiitos sitten Martina Werner. Herra Kanjete, te olitte ministeri, kun Espanjan hallistus 30.10.2013 äh, legalisoi vesisärötyksen, jotta voitaisiin edistää liuskekaasun käyttöä. Ja äh, hyväksyitte myöskin kanadalaisen öljyn tuomisen Eurooppaan. Miten te eurooppala- espanjalaisena vastuullisena ministerinä vaka- tässä pohditte, että tuo vesisärötys on vaaratonta ja että sitä voidaan tehdä, kun kaikkialla Euroopassa kuitenkin kerätään allekirjoituksia ja ollaan sitä mieltä, että vesisärötys ei ole hyvä ja sitä ei myöskään sallitaan. Miten te Espanjassa olette päätyneet aivan toisiin aatoksiin? Ja sitten Pariisin ilmastokokous 2015, sekin on pian jo, ja haluaisin myöskin kuulla, kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjä, joita tulee silloin, kun näitä epäkonventinaalisia polttoaineita käytetään. Osaatteko sanoa tähän jotain? Thank you, thank you. Kiitoksia kysymyksestäne. Ensinnäkin päätös käyttää liuskekaasua ja käyttää vesisärötystekniikkaa on hallituksen päätös sopimusten mukaan. Eli jokainen hallitus voi tehdä tämän päätöksen, hallitus voi kieltää sen tai voi päättää sen käytöstä. Se, mitä komissio on tehnyt, on, että se on esittänyt suosituksen. Eli siinä tapauksessa, jos sitä käytetään, on olemassa suuntaviivat, eli ne, jotka, jotka pyytävät, että saavat tehdä sitä, niin voivat näin edetä. Minä en ollut vastuussa tästä, vaan se mitä tein ministerinä ennen kuin komissio teki suosituksensa oli se, että päätin, että vesisäärötys, vesisääröityksen tulisi olla kaikkein rajoittavimman äh, vaikutusten arvioinnin kohteena. Tämä oli siis päätökseni. Se pitäisi erittäin äh, tiukasti äh, tarkastaa, siis kaikkein tiukimpien kriteerien mukaisesti. Ja komissio tutki myöskin verkostojen kanssa, mitä tapahtuu kaikkialla maailmassa ja myöskin Euroopassa. Ja sen tiedon pohjalta, mitä me olemme saaneet. Esimerkiksi kun puhutaan tiedosta näistä vaikutuksista, niin tarpeen vaatiessa ehdotan oikeanlaista lainsäädäntöä ongelman ratkaisemiseksi. Pariisin huippukokouksessa me tulemme tai pyrimme samanaikaisiksi sitovan sopimuksen kaikille relevanteille valtioille ja, ja pyrimme löytämään, löytämään yhteisen pohjan. Me menemme sinne johtajina, koska koska menemme sinne sopimuksen kanssa lokakuussa hyväksytään erittäin hyvä paketti ja tämä 40 prosenttia on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Kiitoksia sitten Wisniewska. Bardzo panie kandydacie, biorąc pod Kiitoksia. Hyvä ehdokas. Jos pidämme mielessä sen, että Euroopan unioni vastaa noin 10 prosenttia kasvihuoneen kasvihuonekaasupäästöistä. Niin vuoteen 2030 odotetaan, että se olisi 3 prosenttia. Haluaisin tietää, mitä te aiotte tehdä energiapaketin kanssa vuoteen 2030 asti niin, että saataisiin energiaa, joka hyödyttäisi talouttamme ja raja-alueitamme, kuinka voitaisiin hyödyntää luonnonvaroja ottaen huomioon eri geopoliittiset tilanteet. Kaikkien maiden on voitava käyttää suhteellisesti omia mahdollisuuksiaan. Kuinka ta- takaatte, että tärkeimmät hiilidioksidipäästäjät, kuten Kiina ja Venäjä, tekevät enemmän takakseen päästöjen vähenemisen? Kiitoksia. Uh, let's see. Uh, first of all... Uh, Katsotaanpas jotta pidetään kiinni näistä ilmastotavoitteista, meidän on täytettävä kaikki sopimukset ja lainsäädäntö, jota meillä on olemassa 2020 tavoitteissa. Nythän meillä on lainsäädäntöä, joka on täytäntöön pantava ja tärkein prioriteettinen komission jäsenenä tulee olemaan se, että täytäntöön pannaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Paljon asioita tulee tapahtumaan ennen vuotta 2020 ja uutta lainsäädäntöä tullaan tarvitsemaan niin, että voidaan mm, sitten nyt meidän pitää toteuttaa nämä 2013-2020 tavoitteet, ETS-uudistukset ja direktiivit eri alueilla on tarkastettava. Sitten kysytte, että mitä aiotte tehdä, jotta muutkin saastuttajat sitoutuvat tehtäviin. Minä itsekin tulen olemaan nyt yhteistyössä energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan ja korkean edustajan kanssa, niin korkean tason diplomatia sen asianmukaisten toimijoiden kanssa. Olin aion olla yhteyksissä myös USA kanssa, niin countries which are also, eh, hyvin tärkeässä foorumissa, jossa näitä asioita käsitellään, on tehtävä työtä myös G7 ja G20 kokoonpanoissa ja kahdenvälistä tärkeimpien toiminnan kanssa Kiinan ja Indian, Intian kanssa ja myös vähiten kehittyneiden maiden kanssa. Niidenkin on tehtävä sitoumuksia matkalla Pariisiin. myös latinalaisen Amerikan maiden kanssa tulen olemaan yhteyksissä, jotta saadaan merkittäviä sitovia sitoumuksia Pariisissa ja näin kaikilla mailla on merkittävät sitoumukset ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kiitos sitten Berger. Kiitoksia. No minä nainen nyt kysyn teiltä ikävä kyllä vaikean kysymyksen, mutta kansainvälinen sopimus hiilipäästöjen vähentämiseksi on tärkeä, jotta voidaan välttää vaarallinen ilmastonmuutos, mutta nämä ilmastonmuutoksen syyt eivät ole pelkästään hiileen liittyviä. Biodiversiteetin väheneminen johtaa ääri ilmastoilmiöihin ja maahanmuuttopaineisiin. Millä tavoilla aiotte puuttua näihin haasteisiin muistaen, että kehitysmaat katsovat Eurooppaan ja meidän pitää toimia nopeasti. Me vielä emme ole kuulleet teiltä, että te varmistaisitte, että EU on globaali johtaja ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristön suojelussa. Ja sitten onko aikeissa ottaa käyttöön myös liikennealalla sitovia hiilitavoitteita ja tällä tavalla voidaan toimia paremmin myöskin kehitysmaissa. There are many questions I try to answer. No, tässä oli monta kysymystä. Ensinnäkin aion ryhtyä toimiin kaikissa näissä asioissa. Meillähän on ilmastotavoitteita ja me teemme työtä ilukin ja lulukin osalta. Me toimimme maatalouden, liikenteen alalla. sit yksi tavoitteemme on se, että haluamme auttaa vähiten kehittyneitä maita mukautumaan tähän tilanteeseen, koska Pariisin aiheista tärkeimpiä on rahoituspaketti, ja me olemme sitoutuneet kehitysmaihin ja meidän täytyy pitää lupauksemme. Mehän sitouduimme sataan miljoonaan dollariin, ja nyt eri maat sitten ovat sitoutuneet eri tavalla tähän globaaliin rahastoon. Tämä rahoituspaketti on erittäin tärkeä, jotta voidaan tukea näitä maita tulevaisuudessa. Ja sitten kysyitte siitä, miten toimitaan metsien osalta. No nyt me katsomme, miten biomassa vaikuttaa miten biomassan käyttö vaikuttaa ympäristöön. Sitten tämä päästöjärjestelmä. Jos haluamme käyttää biomassaa, me haluamme kuitenkin välttää kasvihuonepäästöjä. Biomassa on eri laatuja, kaikki eivät sovellu hyvin näihin tarkoituksiin. Eli ilmastonmuutoksen torjunnassa mielestäni meidän täytyy käyttää vähemmän aggressiivisia keinoja. Ja myöskin kehitysmaiden pitää olla mukana tässä. Niille pitää antaa paljon teknistä tukea. Grazie. Adesso... Kiitoksia. Ja sitten Juaristia Bones. Hyvää iltaa, herra Kanjente. Jos vain luetellaan komission jo tunnettuja prioriteetteja, niin tässä kerrätään vain kuumaan kattilaan. On muistettava myös menneisyytensä. Olen pahoillani, mutta en usko, että te nyt olette mikään vanha vihreä. Tästä vesisärötyksestä, aiotteko ottaa huomioon kansalaisten enemmistön mielipiteen ja baskien mielipiteen jotka vastustaa vesisäärätystä. Sitten BNG-puolueen ja muiden puolesta haluamme muistuttaa että muiden huonoa hoitoa. Myös syanidin käytöstä haluaisimme kysyä. Minä tulen edellyttämään, että Espanja täyttää kaiken yhteisöllisen lainsäädännön, niin kuin kaikkien muidenkin jäsenvaltioiden tehtävä komission jäsenenä, minun tehtäväni niin on pitää huoli siitä, että Euroopasta lainsäädäntöä toteutetaan. Sitten haluaisin viitata tähän prestiisonnettomuuteen. Sanoit, että onnettomuus on ja huonosti. Minä olin kalastusministeriön tehtävänä oli kieltää kalastus tuolla alueella niin, että suojeltiin kansalaisten terveyttä. Ja no, toimitin apua niin, että kalastajat eivät joutuisi hankaluksiin ja he saivat tukia siihen asti, kunnes he pääsivät takaisin kalastamaan. Ja lisäksi rannikko puhdistettiin ennätysajassa kuudessa kuukaudessa ja pyydänpä teitä käymään tarkastamassa paikan päällä tilanteen. Voitte nähdä, kuinka kaunis se ranta on. Tämä oli prestiise, onnettomuuden toiminta. Sitten vesisärjytys. Vesisärjytyksessä jokainen jäsenvaltio on toimivaltainen tekemään päätöksiä. Komissio ei pakota mitään jäsenvaltiota kehittämään tällaista vesisärjytystekniikkaa, mutta ei semmoista myöskään estä sitä, vaan antaa vain suosituksia siitä, mitä on tehtävä, mikäli päätetään tätä tekniikkaa käyttää ja näin kehittää omavaraista energiaa. Näin komissio toimii. Tällä hetkellä komissio kerää tieteellistä saatavilla olevaa tietoa ja kokemuksia Euroopan sisältä ja sen ulkopuolelta, jotta sitten aikanaan voidaan antaa tästä lainsäädäntöä ja säädellä vesisärjätystä. Me teemme sen teidän kanssanne, komissio ja neuvosto kanssa. Ja keskustelemme kaikkien parlamentin jäsenten kanssa. Te edustatte täällä julkista mielipidettä. Grazie. Adesso la parola. Kiitos. Sitten Maragall. Señor Arias Cañete. Komission jäsenerkas on puhuttu teidän eturistiriidoistanne öljyalalla, mutta ei syvemmistä ongelmista, eli veroparatiiseista, jotka ehkä ovat laillisia, mutta voidaanko niitä hyväksyä Euroopan etiikassa? Mielestäni tämä ei nyt sovi yhteen komission jäsenen tehtävän kanssa. Kunnioitan teitä ja kantojanne. Uskon kansalaisten yhteiseen hyvään, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän Euroopan vastaisen toimintaan yritystoiminnassanne. Onko teillä tai perheellänne etuja Kostarikassa tai Panamassa. Sitten Juncker antoi teille tämän tehtävän ennen tätä ilmoitusta rahoitusselvityksistä. Nyt kun ajatellaan näitä tietoja, aiotteko luopua tästä nimityksestä niin kuin teidän epäilemättä pitäisi? Vastaan nyt ihan selvästi. Koskaan minulla ei ole taloudellista toimintaa yrityksistä, jotka toimivat veroparatiiseissa, eikä myöskään läpinäkymättömiä toimintoja. Olen aina ilmoittanut kaikista tuloistani Euro Espanjan verottajalle, ja tämän voin teille kertoa. Kaikki tuloni on aina ilmoitettu Espanjan verottajalle. Olen tästä hyvin ylpeä. En ole osallistunut mihinkään yritysten toimintaan ulkomailla. Minulla oli ne, mitkä olit, myin ne toimijakseni avoimesti. Ja avoimuuden nimissä uskon, että puheenjohtaja Juncker, jos hän olisi tämän tiennyt, hän varmaan ei olisi nimennyt minua. Minä ilmoitin tästä rahoitusselvityksessäni, myin osakkeet, enkä ole koskaan peitellyt mitään. Eli vastaisin vain, että minulla on rauhallinen omatunto, koska olen aina toiminut sääntöjen mukaisesti. Niinhän kansalaisten pitää toimia ja olen tyytyväinen siitä, että olen aina toiminut näin. Grazie. Adesso la parola. Kiitos. Sitten Tamburrano. Herra Kanjete, Euroopan unioni ei ole tähän mennessä kiinnittänyt paljon huomiota kuluttajiin, joita pidetään kuitenkin tärkeänä, kun pyritään energian säästöön. OECDn mukaan vuodesta 2008 alkaen naiset käyttävät paljon vähemmän energiaa, koska he käyttävät paljon julkisia liikennevälineitä. Kun ajatellaan näitä syrjiviä kommentteja, voisitteko energiapolitiikassa ottaa huomioon naisten merkittävä rooli toimissa. Oletteko valmiita, valmiina toimimaan tasa-arvoisesti naiskollegoite kohtaan komissiossa ja ympäristöjärjestöissä? Näitä varmasti tulet usein tapaamaan. Kiitoksia tästä kysymyksestä Alustuksessani niin sanoin jo, että uskon vakaasti siihen, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on oikeudenmukaisen, osallistavan ja hyvinvoivan Euroopan pohja. Oh, uskon täysin naisten ja miesten tasa-arvon. Aina kun minulla on ollut poliittisia vastuutehtäviä, monet Euro, Euro, Espanjan jäsenet täällä tietävät sen, että olen antanut suuria vasta- vastuutehtäviä tehtä, suurimpia vastuutehtäviä naisille kalastuksessa. Carmen Franga oli kalastusministeri ilmastopolitiikkaa johtaa Espanjassa nainen. Myös ympäristöarvioinnit ovat naisen käsissä. Olen siis hyvin tietoinen siitä, kuinka tärkeää on, että on, naisia on mukana johtoasemissa. Olen aina toiminut näin ja poliitti, poliittinen historiallinen osoittaa sen. Olen kyllä tietoinen tämän parlamentin mietintöjen kautta tiedottaa siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin. Tästä on paljon esimerkkejä on puhuttu siitä, että pitäisi saada naisia päätös, päätöksentekijöiksi, kun tästä asiasta puhutaan. Naisten rooli myös Afrikan maatalousyhteisössä on hyvin tärkeä. Se on tämän, tämän parlamentin mietinnössä käsitelty asia. Voin kyllä taata, että omassa kabinetissa tulen pitämään kiinni tasa-arvosta. Ja jos minut vahvistetaan komission jäseneksi, kabinetin johtajani tulee olemaan nainen. Ja myös pääosastolla tulen pitämään kiinni tasa-arvosta. Otan omakseni Junckerin lausunnon siitä, että tasa-arvon on näyttävä kautta linjan. Grazie. Adesso la parola al Kiitoksia. Seuraavaksi Baltso. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Kanyete úr, a nukle- Paljon kiitoksia, arvoisa herra Kanyete. Kun kyse on ydinvoimaloista, niin mielipiteet ovat hyvin eriävät. Suurin osa ympäristöjärjestöistä vastustaa ydinvoimaloita, mutta samanaikaisesti tär- erittäin korkea-arvoiset amerikkalaiset tiedemiehet ovat selvittäneet, että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ydinvoima voi jopa olla hyväksi planeetallemme. Voidaan argumentoida sen puolesta, että kyseessä on niin, kyse on niin sanotusta puhtaasta energialähteestä. Totta kai me haluamme kaikki tukea uusiutuvia energialähteitä, mutta tiedämme, että keskipitkällä aikavälillä tämä ei voi olla realistinen tavoite. Teidän salkkunne ei sisällä ainoastaan ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun, vaan myöskin energiapolitiikan. Ja tästä syystä kysynkin teiltä, mitä mieltä olette ydinvoimasta? Le vuelvo a decir, como he dicho muchas veces, que la decisión de qué Kun olen monta kertaa sanonut, päätös siitä, mitä energialähdettä kehitetään, on jäsenvaltiolle kuuluva komission jäsenen ei tarvitse suosia yhtä tai toista energian lähdettä, vaan on ainoastaan säänneltävä energian käyttöä e, kansallisessa e, olosuhteessa. Jos jäsenvaltio päättää käyttää tiettyä energialajia, joka on periaatteessa puhdasta, kuten ydinenergia, jolla on toki tämä ydinjäteongelma, että tähän varten meillä on ydinjätteitä koskevia direktiivejä. Euroopan komission tehtävänä on taata mahdollisimman korkea turvallisuuden taso. Näin olemme toimineet. Meillä on ydinturvallisuusdirektiivi tätä varten ja ydinjätedirektiivi myös. Olemme tehneet yhteistyötä Euroopan ydinenergiajärjestön kanssa ja Euratomin kanssa, mutta olemme taanneet sen, että mikäli jotkin jäsenvaltiot haluavat kehittää ydinenergiaa, ne voivat toimia niin taaten mahdollisimman korkean turvallisuuden tason. Tästä syystä silloin, kun jäsenvaltiossa on hankkeita, komissio tarkastaa suunnitelmat nähdäkseen, onko siellä jotakin ongelmia. Ja tämän jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää sitä lähdettä, mitä ne haluavat. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on paljon jäsenvaltioita, jotka ovat valinneet ydinenergian. Toiset ovat purkamassa sitä, kuten Belgia ja Saksa. Mutta on jäsenvaltioita, joissa halutaan rakentaa uusia reaktioita Unkarissa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa. Komission on pysyttävä ajan tasalla tapahtumista ja taattava, että, että ydinlaitosten purkaminen suoritetaan täysin turvallisesti ja että ydinjätteet toimitetaan sääntöt täyttäviin paikkoihin ja, ja, ja ydinvoimaloita käytetään mahdollisimman turvallisella tavalla. Ydinturvallisuuden takaminen on komission tehtävä. And now I... Kiitoksia. Nyt sitten siirrän puheenjohtajan toimet kollegalleni Busekille, joka toimii sitten puheenjohtajana kuulemisen toisen osan aikana. Paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia, Giovanni. Me päätimme juuri äh, osaan tästä kuulemistilaisuudesta ja aloitamme nyt neljännen osion, siis kolmas kierros saatiin juuri päätökseen Ensimmäiseksi puheenvuorossa kollega Ivo Belet. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja herra Kaniete. Aivan siinä heti edessänne hyvää iltaa. Mielestäni on erittäin hyvä, miten sitoutuneet te olette, varsinkin kun vastasitte herra Grooten kysymykseen liittyen ETS-järjestelmän uudistamiseen ja varsinkin kun ajatellaan eh, markkinavakausvaraston eh, tilannetta, eli olette nyt kumppanimme, liittolaisemme varsinkin, mitä tulee tähän ja varsinkin tähän takapainotteisuuteen. Mutta haluaisin vielä kuitenkin esittää kysymyksen tähän, miten tämä kunnianhimo voidaan yhdistää teollisuuden huolenaiheisiin, varsinkin kun ajatellaan, että millaisia takeita voitte antaa, tai me ja Euroopan unioni voi antaa parhaimmille toimijoille, siis parhaimmille teollisuuden toimijoille, jotta ne voivat taistella hiilivuotoa vastaan e- eri toten vuoden 2020 jälkeen? Paljon kiitoksia ja vastaus. Kiitokset kysymyksestänne. Toistan vielä, että meillä on kaikkein tärkeimmät hiilimarkkinat maailmassa. Ja me tämän lisäksi kehitämme näitä markkinoita. Ja toiset pyrkivät käyttämään meitä esimerkkinä Kiina, Yhdysvallat, Sveitsi. Ja meidän täytyy tulevaisuudessa linkittää markkinamme globaaleihin hiilimarkkinoihin. Tästä syystä me olemme, meillä on suuri vastuu siitä, miten me hoidamme nämä markkinat. Tästä syystä tämän täytyy olla tehokasta, mutta meidän täytyy myöskin pitää huolta teollisuudestamme, koska meillä on suuria tavoitteita, kasvu ja työpaikat, nämä ovat kaikkein tärkeimmät tehtävät. Ja jotta voimme tämän tehdä, meillä täytyy olla meidän täytyy suojella teollisuuttamme ja auttaa kilpailukyvyssä. Jotta voimme tehdä tämän, meidän täytyy jatkaa näiden uusien oikeuksien myöntämisessä, jotta voimme välttää hiilivuodon. Aikaisemmassa puiteohjelmassa näitä yrityksiä ei tullut lisää, koska hiilen hinta nousi. Mutta jos meillä on tehokkaampi järjestelmä ja hiilen hinta saattaa hiukan nousta, niin meidän täytyy suojella teollisuuttamme, joten annamme kaikkein tehokkaimmille vapaat oikeudet, ilmaiset oikeudet, mutta meidän täytyy myöskin huolehtia niiden maiden ongelmista, jotka ovat erittäin riippuvaisia hiilestä – ja meidän täytyy jatkaa näillä poikkeusluvilla sillä, että tuemme tätä energiateollisuutta. Mutta meidän täytyy tästä keskustella parlamentin kanssa ja haluan mielelläni tehdä tämän. Haluan keskustella kanssanne uudesta järjestelmästä, koska meidän täytyy saada, tai meillä on suuri vastuu näiden markkinoiden rakentamisessa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Garcia Perez. Kiitoksia puheenjohtaja herra Rieskan Ilmaston toimi toimista vastaava komission jäsenen, joka olitte mukana hallituksessa, joka hyväksyi Ransk- Espanjan rannikkolain. Se oli häpeällistä ja se saattaa johtaa siihen, että suuri osa mm, mm, tällaista perinnettä hävitetään. Olette myös torjuneet sitovia tavoitteita ilmastonmuutospolitiikassa, joita nyt aiotte viedä eteenpäin sanojenne mukaisesti. Mutta Teidän on tunnustettava, että ette kyllä tee asemamme helpoksi. Ensinnäkin loukkasitte meitä kaikkia naisia. Tämän jälkeen tällainen hyvin selkeä eturistiriintaa näköpiirissä ja myytte sitten osakkeen. Ja sitten heti e, juuri ennen kuulemista eilen sanoitte, että olette saaneet lisäpalkkaa kansanpuolueelta silloin, kun kuitenkin olitte salanneet nämä tiedot parlamentilta yli kolme kuukautta. Uskotteko, että tämä on moraalisesti, että olette moraalisesti valmis tällaiseen tehtävään? Muchas gracias, señora diputada. Kiitoksia, hyvä edustaja. Kaksi asiaa. Olen järjestelmällisesti aina ympäristöministerinä äänestänyt Hedikarin kantojen mukaisesti. Olen aina tukenut komission ehdotuksia. Olin mukana vihreän kasvun ryhmässä. Siinä oli 13 ministeriä, jotka puolustivat puhdasta uudistuvaa energiaa, energiatehokkuutta, emmekä halunneet fossiilisia polttoaineita. Ja näin silloin, kun en ollut vielä ehdokkaana komissaariksi. En ole kiireessä myynyt mitään osakkeita, vaan myin ne sitten, kun minut nimitettiin komission jäsenehdokkaaksi. Tässä ei ollut siis mitään kiirehtemistä, vaan ainoastaan johdonmukaista avointa toimintaa. Olen laatinut rannikkolainsäädäntöä, jotta voidaan suojella hyvin monien eurooppalaisten kansalaisten intressejä ja henkilöiden, jotka olivat investoineet Espanjaan ja ostaneet er-, Espanjan rannikolta omistuksia ja yhtäkkiä sitten sanottiin, että he menettäisivät nämä alueet halusimme, halusin siis suojella eurooppalaista etua. Näin toimin. Enkä ole piinotellut yhtikäs mitään, hyvä edustaja. Ansioluettelossa niin näkyy, että olin vaalikomitean puheenjohtaja. Tämähän on poliittisen puolueen tehtävä. Siitä en saanut palkkaa, vaan kuluja Ja tämän otin myös mukaan aivan alusta asti tähän ilmoituksen taloudellisesta sitoumuksesta aivan ensi päivästä alkaen se on ollut siellä, jotta, jotta oikeudellisten asioiden valiokunta voi sen arvioida. Se on myös äh, ilmoitettu Espanjan verottajalle ja siitä on maksettu verot. Kyseessä on siis avoin toimi. Paljon kiitoksia arvoisa komissaari ehdokas tästä ilmoituksesta. Seuraavaksi edustaja Ashley Fox. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja iltaa, Kanjette. Niin olen täällä. Teistä on varmaan hienoa kuulla, että minua ei kiinnosta, mitä lankonne tekee. 248 yhteisen edun hanketta tällä hetkellä kuuluu näihin energiahankkeisiin, verkkojen Eurooppa-hankkeisiin. Ja siinä on 5,8 miljardia euroa budjettina seitsemän vuoden ajaksi. Eli valtaosa näistä hankkeista ei saa rahoitusta. Voitteko selittää, mitä kriteereitä te sovellatte, kun päätätte, mitkä hankkeet saavat rahoitusta ja mitkä eivät? Ehkä SND-ryhmä voisi nyt lakata keskustelmasta siellä keskenään. Niin. Lisäksi tällä hetkellä keskitytään hankkeisiin, jotka liittyvät kaasuputkiin. Millä tavalla varmistatte, että riittävästi on varoja myöskin sähköverkoston parantamiseen? I, I, I consider... Mielestäni meidän täytyy harkita kaikkia hankkeita, joilla voidaan yhdistää maita ja luoda yhteen liittymiä. Se on painopistealue. On totta, että verkkojen Eurooppa-hankkeessa on vain 5,8 miljardia. Ja yksi asioista, joita tulen tekemään, kun tarkastelemme rahoituskehyksiä, niin meidän täytyy taistella sen puolesta, että näiden asioiden tulisi olla painopiste kysymys Euroopalle. Ja sitten tässä paketissa, johon laitetaan 300 miljardia, yritämme pyrkiä saamaan rahoitusta näille hankkeille. Ja meidän täytyy saada pa- paljon varoja rahoitusta myöskin Euroopan investointipankista. Kun valitsemme näitä hankkeita, Yksi asia mielestäni tärkeä. Komissio ei päätä näistä hankkeista, vaan meillä on alueellisia ryhmiä, jossa on sääntelijöitä, alan toimijoita, yrityksiä, sidosryhmiä. Ja sitten näemme, mitä hyötyä hankkeista on. Mielestäni tärkeimmät hankkeet ovat ne, jotka liittyvät yhteenliittymiin ja Tällä tavalla voidaan taata myöskin energiavarmuus Euroopassa. Mutta alueelliset ryhmät siis tekevät päätökset. Meidän täytyy toimia alueellisesti näiden yhteisön hankkeiden puitteissa. Komissio ei näitä päätöksiä tee, mutta myönnän kyllä, että verkkojen Eurooppa-hankkeessa on rajallisesti rahoitusta ja meidän täytyy taistella lisärahoituksen puolesta, koska nämä hankkeet ovat sen arvoisia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Girauta Vidal. Senora. Kiitoksia. Herra Rieskanjete, Euroopan neuvosto, parlamentti ja komissio ovat tukeneet jäsenvaltioiden sähkö verkostojen yhdistämistä 10 prosenttiin ja sitä on ehdotettu lisättävän 15 prosenttia vuotta 2030 mennessä tämä ei ole ainoa EST-energiaunionille, vaan se myös vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista vuoteen 2020. Jotkut jäsenvaltiot ovat kehittäneet uudelle uusiutuvia energialähteitä ja niin, että on tullut ylikapasiteettiakin, mutta sitä ei ole kuitenkaan voinut viedä muualle Eurooppaan. Otatteko nämä yhteenliitettävyydet prioriteetiksi, että saadaan johdonmukaiset puitteet onko tällainen konsensus olemassa yhteenliitettävyydestä ja kuinka voidaan, mikä ne on, että voidaan tätä yhteenliitettävyyttä lisätä? Ser, eh, impulsar personalmente todos los proyectos. Henkilökohtaisesti haluan tukea kaikkia yhteen liittämisiä Euroopassa aloittain Baltian maista ja päätyen Iberian niemimaalle ja Itä-Eurooppaan. Meidän on oltava tietoisia siitä, että yhteenliitettävyystoimia tulee olemaan paljon tulevaisuudessa, mutta kysymyksenne kuulu, liittyy enemmän Iberian niemimaahan. On totta, että olemme energiamielessä saareke, eristäytynyt alue, on tehty paljon ponnistuksia uudistuvien energialähteiden kanssa, mutta meillä on kaksi ongelmaa. Meillä ei ole riittävän älykäs verkosto, niin että voitaisiin ottaa ylikapasiteetti aika ajoin käyttöön, emmekä myöskään voi viedä energiaa. Meillä on hyvät suhteet Portugalin naapurimaan kanssa, mutta, mutta eh, Euroopan unionin päin emme voi viedä energiaa Italiaan, yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä olisi mahdollista, jos meillä olisi yhteenliitetyt verkot. Olemme ottaneet pieniä askeleita eteenpäin, mutta komissio eh, vie eteenpäin Espanjan, Ranskan ja Portugalin välistä vuoropuhelua, jotta nämä hankkeet toteutuisivat. Kuten Del Castillo sanoin, on jo vähän pidemmälle menevä Ranskan ja Espanjan välinen sähkö yhteenliittettävyyshanke, mutta on muita hankkeita, jotka ovat paljon viivästyneitä ja näin komission on saatava aikaan poliittinen sopimus jäsenvaltioiden välillä, niitä hankkeista saadaan elinkelpoinen ja toiseksi tarvitaan riittävästi rahoitustukea, jota tarvitaan yksityinen sektori ei pidä näitä hankkeita liittyvän tuottavina. Tarvitaan siis tukea, jotta yhteen liitettävyys onnistuu. Markkinoiden avulla se ei onnistu. Sitten tarvitaan sääntelypuitteet, jotta kaikki luvat ja hallinnolliset asiat voidaan hoitaa nopeasti ja välttää päällekkäisyyksiä. Näin aion toimia paitsi Iberian niemimaalla myös kaikkien muiden yhteenliitettävyyshankkeiden kanssa Euroopassa. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi kollega Ransdorf. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Sektor äh, energetikot. Komission jäsenherkas. Energia-alalla meillä on monopoleja, mutta tulevaisuudessa Euroopassa meidän pitää keskittyä suuriin energiaverkkoihin ja pieniin energiarakenteisiin millä tavalla löydetään tasapaino näiden suurten ja pienten energiarakenteiden välillä. Mielestäni, jotta saadaan aikaan tasapaino, ensinnäkin meidän täytyy taistella monopolikäytäntöjä vastaan. Jos määrävää markkina-asemaa käytetään väärin, otan yhteyttä kollegaani, joka vastaa kilpailuasioista, jotta voimme oikaista nämä määrävänkin markkina-aseman väärinkäyttötapaukset. Mutta meillä pitää olla energian sisämarkkinat, jotka on saatettu loppuun. Eli ensinnäkin kolmas energiapaketti on pantava täytäntöön täysimittaisesti. Ja toiseksi meidän täytyy ryhtyä uusiin toimiin, mitä tulee älyverkkojen ja yhteenliittymien ja rajat ylittävän liikenteen kehittämiseen ja niin edelleen. Näin täytyy tehdä, koska kuluttaja on nyt energiajärjestelmän keskiössä. Meillä pitää olla älylaskureita, meillä pitää olla kodin tehokkaita kodinkoneita, jotta kuluttajat voivat mukata kuluttamistaan ja että näiden verkkojen pitää olla älykkäitä, meidän pitää käyttää uusiutuvia energialähteitä ja meidän täytyy lisätä energiantuotantoa omaan käyttöön. Meillä pitää olla avoimet, loppuun saatetut markkinat. Ja energiaunionissa mehän sanoin, että yksi tärkeä asia on se, että sisämarkkinat saatetaan loppuun. Ja mielestäni tällä kaudella meillä nyt on sisämarkkinat, jotka toimivat, joissa on avoin hinnoittelujärjestelmä. Jos me yhdistämme sisämarkkinoita, niin silloin saataisiin enemmän kilpailua EU:ssa ja enemmän hintojen lähentymistä alaspäin. Jos markkinat ovat edelleen sirpaloituneita, silloin on hintaongelmia eikä ole kilpailua. Eli siksi, kun saatamme sisämarkkinoiden loppuun, niin tasapainot on isot ja pienet keskenään. Kiitoksia edustaja Klaus Turmes. Als Spanish herra Kanjenette, Espanjan ympäristöministerinä puolsitte kanadalaista öljyä, jäteöljyä ja vesisärrötystä. Ja nämä, myöskin piditte huolen siitä, että vanhat hiilivoimalat ja ydinvoimalat pidettiin pystyssä ja uusiutuvia ei käytetty. Te olitte mukana, te olitte liian heikko estääkseni tämän. Ja sitten vielä tähän eturistiriitaan. Miguel de Solis ei ole ainoastaan mikä tahansa lanko. Hän ei ole mikä tahansa lanko, vaan hän on teidän yhtiökumppaninne ollut jo 25 vuoden ajan. Hän on perheen jäsen. Ja ehkäpä vielä lopuksi, jo 13 vuoden ajan äh, on käsillä veropetostapaus äh, sellaisen yrityksen piirissä, josta te olette olleet johtajana. Miten te aiotte käsitellä tätä Damokleen miekkaa. Señor, señor Turmer, yo no sé de dónde saca esas informaciones. Herra en tiedä, mistä nämä tiedot olette löytäneet omassa ilmoituksessani olen todennut, että olen asianajaja, se on ammattini. Olen siis antanut neuvoja monille euro- espanjalaisille yrityksille ja ympäristöministerinä en ole tehnyt tätä päätöksiä, joihin että sitten joskus hallituksessa voitetaan, joskus hävitään, aivan niin kuin komissiossakin päätöksen kanssa saattaa olla, että voitin tuossa takapainotossa asiassa, mutta hävisin toisessa. No, taisteluja kyllä tulee. Eh, ympäristöministerinä olen alistanut ympäristöarvioinnille kaikki Espanjan hankkeet ja olen eh, eh, tukenut kaikkein tiivi, tiukempia kriteerejä kuin Espanjassa koskaan on ollut. Nämä kriteerit ovat aina olleet tie- tie- tieteellisiä ja teknisiä, eivät koskaan poliittisia. Nyt viittaatte tähän Tarsanseen. Tässä parlamentissa puhutaan biopolttoaineista, jotka on käsittelyssä. Ja tämä parlamentti voi tehdä päätöksen näistä asioista silloin kun on yhteisöllistä säännöstä, jonka kautta jotain voidaan tehdä, niin ei, ei jäsenvaltion hallitus voi sitä vastaan toimia, vaan sitä on toteutettava. Jos ne ei niin ole, niin komissio ryhtyy toimimaan sitä vastaan. Jos on komission jäsenen tehtävän itselleen, niin tulen pitämään siitä kiinni, että äh, yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan. No, con las normas de la eh, Organización Mundial de jos, jos on yhteisön lainsäädäntöä, niin sitä on noudatettava. Nyt tällä hetkellä biopolttoaine eh, direktiivissä ei näitä tuotteita eroteta toisistaan. Sir. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja David Coburn. Arvoisa komission jäsen ehdokas, mies, josta on tullut kuulossa siitä, että hän ei usko naisten eh, henkisen kapasiteettiin, niin hän täytyy toivoa, että tehtävä menee miehelle. Voisitteko kertoa, miksi EUn pitäisi eh, vaatia kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentin edessä, jos EUn osuus on ainoastaan 12 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä ja yhdistyneen kuningaskunnan ainoastaan 2 prosenttia. Oletteko samaa mieltä siitä, että sitä käytetään hirvittävän määrä rahaa erilaisiin toimenpiteisiin. Ja kun teollisuus on jo romahtanut, riippumatta siitä, mitä me teemme päästöjen suhteen, ilmasto lämpenee. Varsinkin kaikki kiinalaiset ja intialaiset haluavat Ferrarin ja, ja myöskin jääkaapin. Haluaisitteko ehkä vastata tähän vai puhummeko ensin perheestänne? Mikrofoni vietiin puhujalta. We have a saying in the UK. Well, uh, the time is over, colleague. Aikanne on loppu, hyvä kollega. Aikanne on päättynyt. Mr. Commissioner Arvoisa komission jäsen ehdokas. Niin, ensinnäkin. uskon, että meillä on suuri ongelma edessämme ilmaston muuttuessa. Lämpötila nousee, meidän täytyy rajoittaa se kahteen asteeseen. Jos meillä on ainoastaan 11 prosenttia, miksi meidän pitäisi tehdä jotain? Siis, siis 40 prosentin päästövähennys, se ei liity mitenkään tähän päästötasoon. Se kyllä liittyy liittyy siihen. Ja tästä syystä meidän pitäisi saada tuo kahden asteen rajoitusaikaan. Maailmassa tarvitaan aina johtajia, myöskin ilmastonmuutoksessa tarvitaan johtajaa. Ja Euroopan unioni on johtaja meillä. Me olemme olleet johtajia Kööpenhaminasta lähtien kaikissa huippukokouksissa. Ja meidän täytyy olla johtaja myöskin Pariisiin asti ja äh, saada toiset vakuuttuneeksi, että he tulevat mukaan. On helppo sanoa, että kun muut eivät tee mitään, mekään emme tee mitään. Mutta äh, jos lämpötila nousee, niin tapahtuu katastrofi. Me tarvitsemme johtajuutta, vahvaa johtajuutta, että voimme vakuuttaa kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset, jotta he taistelevat ilmastonmuutosta vastaan. Ja sitten meidän täytyy myöskin sisäisesti kehittää välineitämme sitten me voimme olla myöskin kilpailukykyisiä maailman tasolla. Sitten luomme työpaikkoja. Neljä miljoonaa työpaikkaa on vihreässä taloudessa tällä hetkellä. Myöskin kriisin aikana näiden, nämä työpaikat ovat pysyneet. Ja me voimme luoda vielä lisää työpaikkoja tämän paketin avulla, ja se on tässä myöskin tavoitteena. Johtajina voimme luoda työpaikkoja, olla kilpailukykyisiä taloudessa. Maanne on yksi kaikkein kilpailukykyisempiä vihreässä taloudessa. Siellä kehitetään uusia tuotteita, uusia standardeja. Tämä on se tie, jota meidän pitäisi seurata. Ja meidän täytyy olla johtaja ilmastonmuutoksessa. Ja näin saamme kilpailukykyistä teo- äh, taloutta. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Markus Piper. Kiitoksia, Kanjete, että niin avoimesti ja kattavasti selvititte nämä rahoituskysymykset. Ja myöskin, kun katsotaan näitä lausuntoja, joita on tullut kriittisiltä kollegoilta, niin toivottavasti hekin ovat nyt vakuuttuneet tästä. Sitten energiatehokkuuteen liittyvä kysymys. Monet jäsenvaltiot ovat suurissa ongelmissa, jotta päästään näihin säästötavoitteisiin osittain, koska nämä säännöt ovat hyvin yksityiskohtaisia ja ne lisäävät itse asiassa byrokratiaa. Millä tavalla voidaan olla joustavampia ja luoda kannustimia sille, että jokainen jäsenvaltio hyödyntää omia vahvuuksiaan, mitä tulee energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin ja hiilidioksidipäästöihin, niin että jokainen maa vaikuttaa tähän tavoitteeseen pääsyyn mahdollisimman tehokkaasti. Uh, we, we, in order to cope with the... Jotta pääsemme näihin yleistavoitteisiin, meidän täytyy jakaa näitä toimia älykkäällä tavalla jäsenvaltioihin. Ja meidän täytyy ottaa huomioon, millaista kapasiteettia on ja mikä on kunkin jäsenvaltion tilanne. Meidän pitää olla varovaisia, kun katsomme, miten tätä taakkaa jaetaan. Se pitää tehdä EPSS. Meillä on nyt benchmarkingia päästökauppajärjestelmässä. Yrityksellä jaetaan näitä kiintiöitä. Ja sitten meidän täytyy ottaa huomioon kuitenkin jäsenvaltioiden eri tilanne, jotta päästään tavoitteisiin. Ja uusiutuvien osalta meillä ei ole mitään sitovia tavoitteita, mutta meidän täytyy saada sitoumuksia jäsenvaltioilta ja täytyy olla joustavia ja täytyy katsoa millaisia kapasiteetteja ja mahdollisuuksia on ja millaisia fyysisiä mahdollisuuksia jäsenvaltiossa on, koska joissain jäsenvaltioissa on vaikeampaa kehittää näitä energiamuotoja, mutta globaalisti voimme toimia ja energiatehokkuuden alalla meillä on paljon välineitä ja meidän täytyy toimia myöskin kansalaisten tasolla. Kun voidaan säästää energiaa lämmitys- ja rakennusalalla, jäsenvaltiot voivat auttaa meitä kehittämään tätä tekniikkaa. Eli meillä on energiatehokkuusdirektiivissä tärkeitä välineitä. Ja sitten meillä on muita direktiivejä ja sitten meillä on näitä älymittareita kaikissa järjestelmissä. Ja se toimii hyvin. Tätä on käytetty maissa, joissa on hyvin paljon sähkön kulutusta. 12 000 miljoonaa älymittaria tulevaisuudessa, ja tämä sitten parantaa energiatehokkuutta. Kiitoksia edustaja Kavason Ruis. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Kanjete, sanoilla voi tehdä mitä vain. Tänään on te kuultu aika paljon uskomattomia asioita, jotka uskoisin, ellei ne olisi asunut Espanjassa ja tuntisi politiikkaanne muistutan, että unohditte asianmukaisesti täyttää ilmoituksenne silloin, kun olitte Espanjan parlamentissa. Hyvä herra Kanjette, olet, aitteko rangaista Espanjaa, jos ei se pidä kiinni 20 prosentin tavoitteista vuoteen 2020 mennessä, kun siellä on tuhettu teidän ne uusiutuvien energioiden käyttöön, eikä se johtunut sääntelyn puitteista, vaan siitä, että että, että hallitus syyt, perusteettomasti syytti tätä energiamuotoa. Aiotteko pyrkiä de- energian demokratisointiin, vaikka olette Espanjassa asettaneet kaikenlaisia esteitä sillä Kiitoksia. Empezando por la primera. Aloitan tästä ensimmäisestä. Espanjan parlamentin alahuoneessa en ole koskaan pimittänyt mitään tietoa, koska te olette kyllä nähneet, olen kaikista ilmoittanut ja ne ovat olleet myös lehdistössä Espanjan hallituksen törkeitä toimia on ollut muun muassa se, että uudistuville energialähteille on annettu liiallisia, liiallista tukea ja siitä on tullut sellainen lasku, jota hallitus ei ole voinut maksaa koska nämä maks- tulevat loppujen lopuksi veronmaksajien maksettavaksi joko sähkölaskun tai verotuksen käyttäjä. Tämä oli täysin virheellistä politiikkaa, joka johti yli 20 prosentin äh, tuottoihin, mutta se ei ollut julkisten varojen kannalta ollenkaan järkevää. Haluan enemmän markkinasuuntautunutta tukea, en, vähemmän näin valtavia tukia ja enemmän tasa-arvoisuutta kaikkialla Euroopassa – jos olen komission jäsen, tulen toteuttamaan yhteisön lainsäädäntöä ja tulen rankaisemaan Espanjaa tai mitä tahansa maata, joka ei täytä sitovia vaatimuksia. Olkaa vain aivan rauhassa. Vuonna 2013 Espanja on 16,1 prosentissa me olemme aivan parhaimmassa, aivan yksi, yksi parhaimpien joukossa. Emme olekaan häntä päässä, kun tarko, tarkoituksena on päästä 20 prosentin vuoteen 2020 mennessä. Jos näin ei ole käynyt, pitää ryhtyä riittäviin to, toimiin. Ensinnäkin miettiä, mistä se johtuu, ja toisekseen antava tukea jäsenvaltioille, että tähän päästään, koska ei komissio ole siellä ole olemassa rankaisemista varten, vaan siksi, että päästään yhteisen tavoitteeseen. Mutta jos on valtioita, jotka eivät tavoitteita toteuta, niin on aivan selvää, että kyllä niitä rangaistaan. Enhän minä edusta Espanjan komissiossa, vaan edustan 500 miljoonan eurooppalaisen intressejä. Tämä on minun velvoitteeni ja minun sitoumukseni. Tähän tulen omistautumaan, jos annatte luottamuksenne minulle. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Ian Duncan. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja arvoisa herra Kanjete. Olette varmastikin tietoinen siitä, että Skotlanti on erittäin tärkeä äh, energiantuottaja, myöskin uusiutuvien tuottaja. Toivottavasti teillä on aikaa myöskin tulla Skotlantiin ja katsoa, mikä tilanne on siellä. Äh, tämä äh, OFSI asia on mielestäni hyvä. Voitteko ehkä kertoa aikataulusta ja budjetista, mutta mielestäni kommenttinne liittyen vesisärätykseen ei ollut kovin hyvä meillä ei ole kompetenssia siihen EU-ssa. Voitteko kertoa, mitä teette, jotta voitte taata, että jäsenvaltiot pitävät kiinni kompetenssistaan, mitä tulee sääntelykehykseen, nimenomaan vesisärjytykseen. Tämä on tärkeää investoinnille. Tiedämme, että kaasun tuonti tämä voi olla ikään kuin silta uudelle energiatulevaisuudelle. Kiitos. Kiitoksia kysymyksestänne Pohjan meri ja siihen liittyvä aloite, tulivoima-aloite on erittäin tärkeä, koska se luo erittäin tärkeitä yhteenliittymiä ja suuria ongelmia saadaan ratkaistuksi, joten teen parhaani, jotta voin varmistaa, että tuo hanke saadaan käyttöön. Tiedän, että varoja ei ole riittävästi, mutta tulen tekemään kaiken, jotta saamme lisävaroja Tämä on prioriteettini ja myöskin nämä Baltian hankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä, koska nämä yhteenliittymät ja aluetason lähestymistavat ovat tärkeitä. No, tällä hetkellä meillä ei ole integroituja yhdennettyjä energian markkinoita, mutta me voimme alkaa rakentaa sitä alueellisilta markkinoilta ja kehittää niitä ja linkittää niitä toisiinsa. Ja näin me sitten saamme linkitetyt energiamarkkinat. Ja nämähän me haluamme luoda viime kädessä. On olemassa hyviä esimerkkejä esimerkiksi Beneluxissa ja myöskin Ranskassa ja Saksassa. Sitten meillä on tämä, nämä Baltian yhteenliittymät, mutta meidän täytyy edelleen kehittää aluetason lähestymistapaa. Ja kun pyrimme liittämään yhteen, emme ainoastaan yhtä energiatyyppiä, vaan erilaisia, niin kaasua ja sähköä samanaikaisesti, niin sitten voimme ratkaista energiaongelman parhaalla tavalla. No mitä sitten tulee liuskekaasuun, niin toista mitä sanoin jo aikaisemmin, tulen tutkimaan, miten järjestelmä toimii ja tarpeen vaatiessa tulen hyväksymään lainsäädäntöä, kun olen nähnyt, mitä Euroopassa on tapahtunut näiden ensimmäisten kokemusten kautta. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Faria. Kiitoksia. Kirjallisissa vastauksissanne Euroopan parlamentille te puhuitte siitä, että myös liikennealan pitää olla mukana kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Tällä hetkellähän on ongelmia ilmailussa ja meriliikenteessä. Valvontasuunnitelma meriliikenteen osalta on vain yksi askel eteenpäin, mutta siinä ei liity mitään tavoitteita päästöjen vähentämiseksi. Meriliikenteen päästöt vaikuttavat ilmastoon ja kansanterveyteen, ja ilmailualalla EU:ssa on nyt kansainvälistä vastustusta päästökauppaa vastaan. on pyritetty toimia kunnianhimoisemmin meripäästöjen osalta ja mitä aiotte tehdä kansainvälisesti, jotta voidaan varmistaa se, että jotain tehdään kansainvälisesti ilman, että Eurooppa siitä kärsii. Ja entä sitten esteet ilmailualalla? Senkin pitäisi vaikuttaa näihin ilmastotavoitteisiin. Kiitos. No, eh, Kiitoksia. Tämä on hyvin keskeinen kysymys, koska kaikkien alojen pitää olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta. Meillä on tietysti tiettyjä aloja, jotka vaikuttavat eri tavalla. Ja mitä tulee sitten ilmailualaan, sehän on mukana päästökauppajärjestelmässä EUn sisällä. Mutta EUn ulkoinen liikenne on kohdannut ongelmia, kuten tiedämme, ja siksi meidän täytyy hoitaa tämä asia – kansainvälisessä ilmailujärjestössä. Siellä voidaan kehittää globaali toimintatapa globaaleille markkinoille. Jos vuonna 2017 onnistutaan ilmailualan järjestössä, niin silloin meidän ei tarvitse säännellä. Mutta mikäli ei saada tuloksia kansainvälisten markkinoiden osalta, kansainvälisessä ilmailijärjestössä, niin silloin meidän pitäisi palata edelliseen direktiiviin ja teidän ja meidän pitää sitten tehdä päätös, noudatammeko sitä täysimittaisesti vai pitäisikö siihen sitten tehdä tiettyjä muutoksia. Mutta meidän täytyy odottaa vuotta 2016, jotta voidaan nähdä, mitä tällä alalla tapahtuu. Ja sitten meriliikenteessä kansainvälinen meriliikenne liitto myöskin käsittelee samaa aihetta. Ja meillähän on nyt sitten valvonta- ja raportointitarkistusjärjestelmä, jonka avulla voimme katsoa, mistä tulee saasteita, ja tällä tavalla voimme ennalta jo säännellä niitä. Meidän täytyy tietää, mistä päästöjä tulee, ja näin toimijat eivät joudu kuluttamaan tähän niin paljon aikaan, ja jos päätöksiä ei tehdä, niin sitten meidän täytyy tehdä jotain Euroopan tasolla. Mutta me nyt katsomme näitä kahta liikenteen alaa ja katsomme, mitä tapahtuu kansainvälisesti, koska kyseessä on kansainvälinen ongelma, johon täytyy löytää kansainvälinen vastaus. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Pietikäinen. Thank you. Kiitos. Niin olen täällä. Korjatkaa, jos olen väärässä mutta ymmärsin, että aiotte hyvin vahvasti taistella ilmastonmuutosta vastaan, koska totesitte, että se on erittäin vakava asia ihmiskunnalle ja tulette myöskin toimimaan erittäin paljon markkinavakausvaraston puolesta, ETS-järjestelmän toiminnan puolesta ja myöskin hintojen puolesta, jotka olisivat tehokkaita ilmastonmuutoksen vastataistelussa. Ja myöskin nämä älykkäät eurooppalaiset verkot, ja ilmastodiilit ja myöskin uusiutuva energia ovat lähellä sydäntäne. Haluaisin hiukan kuulla enemmän, koska tiedämme, että olemme käyttäneet jo puolitoista kertaisesti, puolitoista kertaisesti puheaika päättyi. Olen pahoillani. Okay. I would like to ask... Niin, pyytäisin nyt, että äh, komission jäsen ehdokas vastaa. Niin, puheenjohtaja, niin tämä kysymys, äh, äh, viittasitte johonkin lukuun, en ymmärtänyt tätä lukua, en kuullut. The question is... Niin siis kysymykseni on se, miten auttaisitte ympäristöystävällistä kasvua Euroopassa? Muchas gracias, señora diputada. Nosotros... Kiitoksia, hyvä edustaja. Taikka englanniksi. For environmentally friendly niin no, tietysti monessa kohdin meidän täytyy toimia tämän ympäristöystävällisen kasvun puolesta. Ensinnäkin meillä on mahdollisuus käyttää uusiutuvia energialähteitä. Me voimme kehittää uusiutuvia energialähteitä Euroopan unionissa – ja myöskin kehittää teollisuutta, jotta saadaan uudenlaisia uusiutuvia. Tarvitsemme uutta tutkimusta ja kehitystä, koska nyt meillä on esimerkiksi aurinko ja tuulivoima, mutta sitten on muitakin, esimerkiksi hiiren talteenotto ja varastointi. Tätäkin teollisuuden alaa tulisi kehittää ja että voimme luoda työpaikkoja ja myöskin vaikuttaa vähähiilisen talouteen. Ja energian puolella meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia, energiatehokkuus. Meidän täytyy puuttua kulutukseen rakennuksissa, rakentamisessa prosentti näistä rakennuksista täytyy uusia vuodessa ja se täytyy nostaa kahteen. Ja tämä luo myöskin paljon työpaikkoja, niin kun, niin kun parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Se luo erittäin paljon kasvua. Meidän täytyy myöskin kehottaa, kehittää laitteita, jotka ovat energiatehokkaampia. Meillä on tämä ekomerkintä, joka on erittäin hyvä väline – me voimme lisätä vihreää kasvua, kehitystä hyvin monella osa-alueella. Tässä on hyvin paljon mahdollisuuksia. Meillä on jo neljä miljoonaa työpaikkaa ja voimme kehittää miljoonan lisää. Meillä täytyy olla tahtoa siirtyä hiilestä vähähiiliseen talouteen. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bonafé. Kiitoksia puheenjohtaja. puheenjohtaja Juncker on sitoutunut 300 miljardin investointiin ja voin vakuuttaa, että pidämme kiinni siitä, että sitoumus toteutetaan mahdollisimman pian, koska uskomme, että Euroopassa pitää päästä tästä säästöpolitiikasta eroon ja on palattava jälleen investointeihin myös niihin, niillä aloilla, joista te vastaatte. Haluaisin kysyä, jos voisitte täsmentää, minkä, mitä mistä on kysymys kolmessa miljardissa, kun puhutaan vihreistä työpaikoista ja vihreistä energiasta, mitkä ovat prioriteettinne tässä investointisuunnitelmassa, kuinka voidaan rohkaista energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä myöskin, ja voisitteko löytää tilaa myös eh, älykäden verkostojen teknologiselle kehitykselle. Kiitoksia. Grazie. La primera cosa que... Kiitoksia Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että meillä on nyt suuri mahdollisuus tämän uuden komission myötä hyödyntää sijoitusmahdollisuuksia energia- ja ilmastontorjunta-aloilla näiden rakennerahastojen ja yhteisen budjetin avulla koska meillä on nyt tämä valtavirtaistamisen periaate näin, että 20 prosenttia kaikista toimista on kohdennettu, kohdennettava ilmastonmuutokseen ja näihin energiakysymyksiin, joten komissio on ensinnäkin taattava se, että jäsenvaltiot käyttävät rakennerahastojen tarjoamia mahdollisuuksia, jotta saadaan resursseja kohdennettua ilmastonmuutostoimiin. tästä 2014-2020 pakettiin toteuttamisesta meillä on sellainen tieto, että ensimmäisenä vuonna ilmastotoimiin on kohdennettava 12 prosenttia varoista, kunhan kumppanuussopimukset käynnistyvät ja meillä on tämä viherryttämispolitiikka, joka käynnistyy, niin tiedämme tarkemmin. Edelleen komission on haettava yhteistyötä Euroopan investointipankin kautta ja haettava uusia hankkeiden rahoitusmalleja ja hankevelkakirjoja, jolta kautta saadaan lisäresursseja. Edelleen 300 miljardin pakettiin sisällä energia, tehokkuus, energian, uusiutuvan energian paketin sisällä tarvitaan, siis, tarvitaan tukea tarvitsemme tukea energiaunionista vastaavalta varapuheenjohtajalta ja muilta, ja, ja muilta komission jäseniltä, kuten kasvusta ja työpaikasta vastaavalta komissaarilta Junckerin paketin, rakennerahastojen ja EIPn kanssa yhdessä voimme kyllä päästä merkittävästä eteenpäin kohta vihreää kasvua. Sanonato. Kiitoksia seuraavaksi eh, edustaja Ryybi. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan eh, toivottaa komission on tervetulleeksi Euroopan parlamenttisiin ja olen ylpeä siitä, että meillä on täällä eh, henkilö, jo, jo, jolla on todellakin tietotaitoa. On hienoa, että meillä on tällainen komission jäsenehdotus. No minä kysyn nyt näistä toimenpiteistä, jotka liittyvät eh, tuotantoon ja kuluttajien osuuteen. Mm, että voimme edistää kuluttajien turvallisuutta varsinkin kotitalouksissa, niin että energiaa on mahdollista taas saada, koska energiaköyhyys on merkittävässä roolissa, kun ajatellaan energian toimitusvarmuutta. Ja voisitteko kuvitella, että näiden älykkäiden tekniikoiden kohdallakin te esittäisitte uusia aloitteita? Uh, thank you for your question. Kiitoksia kysymyksestä. Ensinnäkin uskon, että meidän täytyy kehittää älykkäitä verkkoja, koska on tärkeää, että kuluttaja on tämän asian keskiössä, että, että kuluttaja voi valita valita, kuinka paljon energiaa hän käyttää ja voi myöskin valita edullista energiaa. Ja tietysti tietosuoja on myöskin tärkeää, se täytyy muistaa. Ja jos kuluttaja päättää tuottaa omaa energiaansa omalla energiantuotantojärjestelmällään, meidän täytyy säännellä tätä. Pyrin luomaan lainsäädäntöaloitteita siinä suhteessa, miten tätä tulisi EU-tasolla hoitaa, koska kaikilla jäsenvaltioilla on erilaiset lähestymistavat. Tässä eurooppalaisella päätöksenteolla on lisäarvoa. Meidän täytyy säännellä, miten ihmiset, siis ihmiset voivat luoda omaa energiansa, mutta ovat myöskin mukana verkostossa. Ja tietysti maksujakin täytyy saada, mutta miten ne integroidaan tähän meidän täytyy pohtia tätä. Ja sitten epäillään myöskin, että on energiaköyhyyttä, ihmisiä, joilla ei ole mahdollista saada energiaa. Ja meillä on suosituksia tähän liittyen ja se, että pitäisi määritellä tällainen energiaköyhyys tai ei. On olemassa suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ja on hyvin vaikea saada kaiken kattava eurooppalainen kuva, mutta kyllä osalla väestöstä on ongelmia maksaa energiastaan ja meidän täytyy pyrkiä auttamaan näitä ihmisiä sitä, että tuetaan tai että taloja eristetään paremmin. Meidän täytyy ajatella kaikkia näitä asioita, koska ne ovat monimutkaisia. Mutta kiitoksia tästä kysymyksestä, koska tämä on yksi asia. Ensin sitä tutkitaan ja tarkastellaan ja sitten e-, tehdään lainsäädäntöehdot. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Flavio Zanonato saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on hiukan erilainen kysymys. Me olemme vielä kaukana Euroopan sähkösisämarkkinoista. Harmonisointi johtaisi siihen, että meillä on kilpailukykyiset, joustavat markkinat, jotka tarjoavat kuluttajille ja yrittäjille parempia palveluita edullisempaan hintaan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, esimerkiksi sähkön tuotanto vedestä. Tällaistähän meitä on ollut noin sadan vuoden ajan jo Euroopassa. Niin se on 16 prosenttia tällä hetkellä kaikesta sähkön tuotannosta Euroopassa ja 69 prosenttia uusiutuvasta energiasta. Tällä hetkellä Euroopassa on näitä käyttöoikeuksia jotka ovat täysin erilaisia kussakin maassa. Ei ole takeita siitä, että joidenkin maiden äh, Ranska, Espanja, Italia haluavat vapauttaa markkinoita. Ikävä kyllä puheaika on nyt ohi. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. Muchas gracias por su pregunta. Kiitoksia kysymyksestä. Yksi tuloksista, joka saatiin kolmannesta energiapaketista, oli se, että meillä on jatkuvasti riippumattomampia sääntelijöitä kaikissa jäsenvaltioissa, ja meillä on erittäin hyvää yhteistyötä eurooppalaisten sääntelijöiden välillä. Me olemme siirtymässä kohti eurooppalaista sääntelyä. Meillä on erilaisia järjestöjä, jotka yhdistävät näitä sääntelijöitä, ja sitten mukana ovat myöskin verkkojen käyttäjät me yritämme saada aikaan harmonisointia. Ja on totta, että meillä ei ole samanlaisia sääntöjä. Ja tämähän vaikuttaa sitten kilpailuun monta kertaa, mitä tulee vesivoimaan. Nämä asiat kuuluvat pelkästään kansalliselle tasolle. Ennen kuin toimitaan Euroopan tasolla, meidän täytyy muistaa toissijaisuusperiaate, oikeasuhtaisuusperiaate ja myöskin tehokkaan lainsäädännön periaate. Olen siis myöskin huolissani tästä, mutta meidän täytyy tarkastella, tuleeko eurooppalaisesta lainsäädännöstä enemmän lisäarvoa vai johtaako se vain lisäbyrokratiaan. Varapuheenjohtaja vastaa hyvästä lainsäädännöstä Euroopan unionissa ja meidän täytyy olla valppaina näissä asioissa. Meidän täytyy tehdä lakeja yhteisön tasolla sellaisissa asioissa, mitä ei voida hoitaa kansallisella tasolla, ei enempää eikä vähempää, silloin kun siihen liittyy yhteisön lisäarvoa. Kun siirrytään kohti sisämarkkinoita on monia syitä, koska jos meillä on integroidut markkinat, silloin meillä on myöskin harmonisoitu hinnoittelujärjestelmä ja meillä on enemmän kilpailua sisämarkkinoilla. Mutta täytyy olla valppaina tämän lainsäädännön kanssa, koska meidän täytyy muistaa suhteellisuusperiaate. Ja toissijaisuusperiaate, nehän ovat keskeisiä, jotta Euroopan kansalaiset luottavat Euroopan toimielimiin. No, Paljon kiitoksia, herra komission. Ja sen ehdokas seuraava puhuja on edustaja Pilar Ayuso. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario designado. Como... Kiitoksia puheenjohtaja, ja kiitoksia komission jäsen ehdokas. Kuten juuri valiokunta sanoi, teillä ei ole mitään eturistiriittaa ja se on äh, asiasta vastaava valiokunta. Olemme kuitenkin täällä äh, kuulleet kaikenlaista tuolta vasemmiston puolelta, niin heitä kiinnostaa paljon enemmän teidän poliittinen perheenne kerta toisensa jälkeen kyseenalaista vaatteiden pätevyytenne, mutta täällä olemme kuitenkin arvioimassa teidän pätevyyttänne, kun ajatellaan EUn kaasuun, toimitusvarmuuteen kohdistuvia uhkia joissakin jäsenvaltioita, kuinka olet, aiotte toimia Euroopan energia ulkopolitiikan tulevina vuosina ja miten tarvitaan ulkorajoille tämän vahvistamiseksi ja mitä uusia reittejä voitaisiin harkita? Muchas gracias. Mi, mi, mi deseo sería que el corredor... Kiitoksia. Haluaisin, että tämä South Stream käytävä saataisiin käyntiin. Näin saataisiin täydet takeet yhteisön lainsäädännön noudattamiselle. Tämä olisi erittäin toivottavaa. Mutta tarvitamme, tarvitsemme tämän eteläisen käytävän ja riittävät kannusteet sille, että yksityinen sektori mahdollisimman nopeasti rakentaa tämän toisen käytävän, joka, jolla varmuus taataan. Tietenkin tarvitaan Baltian maiden yhteinen liittäminen, tämä on hyvin tärkeää. Tarvitaan myös energiajärjestelmän synkronisointi Baltian maiden ja Euroopan, muun Euroopan välillä. Tämä on kallis, mutta se on tarpeellinen, koska näin voidaan taata energian riippumattomuus. Meidän on myös edistettävä omavaraisia energialähteitä ja lisättävä energiatehokkuutta. Näin ostamme vähemmän. Meidän on oltava vähemmän riippuvaisia kaasuntoimittajista ja hyödynnettävä äh, nestekasvumahdollisuuksia. On myös kehitettävä Etelä-Eurooppaan tällaisia energiakeskuksia. On paljon samanaikaisia toimia, mutta emme, ei voi olla niin, että olemme riippuvaisia yhdestä ainoasta toimittajasta ja energiamuodosta syksy on tulossa ja meidän on tehtävä stressitestejä, kuinka tästä pärjäämme. Meidän, tarvitsee, meidän on myös yhdennettävä ostokapasiteettien. Euroopan unioni voi olla hyvin voimakas ostaja. Tässä on toimittava vapaaehtoiselta pohjalta. Komission jäsenenä, mikäli eurooppalaiset yhtiöt tekevät tällaisia yhteisostosopimuksia ja noudattaen VTOn sääntöjä ja kilpailusääntöjä en tule tällaisia toimia tukemaan. Uskon, että Eurooppa, Eurooppa voi parantaa tilanteensa tässä pal- paljon. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Guteland. Herr Kanjete, eh, jag vill börja med din portfölj och eh, i din uppdrag... Herra Kanjete, minä aloitan nyt teidän salkkunne kanssa ja e, tehtäväkuvauksessa e, puhutaan ilmastosta, energiasta ja te puhuitte myöskin päästöistä, mutta uusiutuvat energialähteet e, ovat mukana. Puhuitte myöskin toimitusvarmuudesta, että se olisi tärkeää Ähm, ja puolatteko myöskin äh, näitä kunnianhimoisia tavoitteita jäsenvaltioissa? Sitten minulla on vielä kysymys. Tuletteko toimimaan myöskin sen puolesta, koska tehän olitte eh, melko passiivinen vastauksissanne, kun puhuitte näistä tavoitteista. Totesitte, että mennään eteenpäin, mutta haluaisin tiedä, miten, siis ainakin moraalisesti. No sitten tasa-arvokysymys, eh, monet naiset. Haluaisin kuulla nyt vastauksenne. Empezaré por la política marítima Otan meripolitiikasta. Meripolitiikan ongelma on se, että meidän on tiedettävä, mitä päästöt ovat ennen kuin asetamme mitään päästön kattojen tai tavoitteiden. Meidän on tunnettava, mikä päästötilanne on. Tällä hetkellä Euroopan unionilla on älykäs järjestelmä, jonka avulla valvotaan ja raportoidaan päästöistä ja tarkastetaan päästä tästä eteenpäin. Voimme sitten tehdä päätöksiä. Mutta meren kulkuongelma on maailmanlaajuinen. Laivat kulkevat kaikille maailman merille. Siksi tarvitaan globaalia sääntelyä, joka koskettaa riittävän suuria aluksia kaikkialla. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO seuraavassa kokouksessaan päättää, tekeekö se tässä, tällä alalla päätöksiä vai eikö. Ja jos se ei niitä tee, niin teemme niin Euroopan tasolla, koska meitä kiinnostaa, että aluksemme ovat energiamielessä tehokkaita. Sitten näistä varmuustavoitteita. Minä pyrin tässä, asa, tässä energia toimitusvarmuusasiassa niin, että jotta kaikille maille voidaan taata energiatoimitukset. Nyt meillä on ongelmia, jotka johtuvat Ukrainaan ja Venäjän geopoliittisesta selkkauksesta. Epävakaus etelän välimerellä saattaa aiheuttaa ongelmia toisessa vaiheessa. Siksi on tärkeää, että energiavirrat voivat olla kaksisuuntaisia tarvitaan myös jäsenvaltion välisiä ja alueiden välisiä solidaarisuustoimia. Todella toimitusvarmuus on aivan tärkeänä asia Euroopan unionissa ja meidän on oltava myös kilpailukykyisiä globaalista. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Henna Virkkunen. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja Mehän tiedämme, että tällä hetkellä keskustellaan ilmastonmuutos- ja energiakysymyksistä, ja ne on erotettu kahdeksi eri osioksi. Ilmasto- ja energiapolitiikka on ollut liian vähäistä Euroopassa, jos katsotaan kokonaiskuvaa. Mutta näitä asioita ei voida erottaa, jos halutaan hoitaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Meidän täytyy varmistaa, että yritykset saavat kohtuuhintaista ja ympäristöystävällistä energiaa. Junckerin komissiossa energia ja ilmasto on yhdistetty teidän salkkuunne, ja se voi helpottaa tätä ongelmaa. Uusi komissio aloittaa työnsä marraskuussa. Ja Kanjete, te jo olette korostanut, kuinka tärkeää on vihreä kasvu ja vihreät työpaikat. Ja haluaisin kysyä, mikä on teidän näkemyksenne? Mikä on seuraava aihe, joihin lähdetään. Uh, yes, please, an answer. If you understood anything. No, no, no, no, I understand. Sorry about that. Because asked me whether the next, the next step... The... Niin, eli mitkä ovat seuraavat askeleet kohti vihreä kasvua. Tärkeintä on, että EU:ssa on varmuutta säännöistä, joita sovelletaan. jotta investoijat investoivat teknologiaan ja investoivat hankkeisiin, investoijien täytyy tietää, mitä sääntöjä sovelletaan. Se tarkoittaa, että heti lokakuussa sovitaan 2030 paketista neuvostossa ja meidän täytyy sitten kehittää parlamentin kanssa ja olen tässä keskustelussa hyvin paljon mukana. Meidän täytyy miettiä kaikkia sääntöjä, jotta voimme nähdä, kuinka pitkälle kehittyneitä ollaan, millä tavalla muutoksia pitää tehdä energiatehokkuusdirektiivin, millä tavalla saadaan sitoumuksia uusiutuvien energialähteisiin jäsenvaltiolta, miten luodaan uusi hallintojärjestelmä. Ja näin suuret toimijat maailmassa tietävät, mitä sääntöjä tulevaisuudessa noudatetaan. Me voimme jatkaa sitten valtavirtaistamista ilmasto- ja energiapolitiikassa, rakennerahastoissa. Ja suurin summa tässä Junckerin paketissa. Tällä tavalla päästään sitten vihreään kasvuun Euroopan unionissa, koska ihmiset tietävät, että tulee investointimahdollisuuksia monille aloille, oli kyse sitten energiatehokkuudesta tai uusiutuvista energialähteistä. Ja meillä on hyvin paljon työtä liittyen yhteenliittymiin ja eri hankkeisiin, ja sitten tämä johtaa vihreään kasvuun. Meillä on tässä valtava mahdollisuus. Me olemme vihreän kasvun teknologian johtajia ja vähähiilisen teollisuuden edelläkävijöitä. Ja tämä hyödyttää meitä, koska muut seuraavat meitä myöhemmin. Me emme ole johtajia vain Pariisissa, vaan meidän täytyy olla aina johtajia tämän teknologian alalla. Sorry. Kiitoksia oikein paljon. Pahoittelut kollegat, minun täytyy demokraattisten sääntöjen mukaan päättää puheaikana sitten, kun se päättyy. Seuraava puhuja on edustaja Griffin. Kiitos. Komission jäsen Ehdokas, vaikka hiljattain möitte öljyyhtiön osakkeine, olette kuitenkin olleet siellä puheenjohtajistossa luonneet vahvoja suhteita öljyteollisuuteen. Ja tässä valossa Miten aiotte olla objektiivinen roolistanne öljyteollisuudessa? Ja toiseksi, eh, eh, monissa eh, energiahintojen kasvaessa tämä aiheuttaa suurta painetta köyhille, ja koska kansalaisten täytyy näin ollen valita joka lämmityksen tai syömisen väliltä. Te puhuitte tästä, mutta mitä konkreettisia ehdotuksia tulette tekemään komission jäsenen puuttuaksenne energiaköyhyyteen. Sitten lopuksi haluaisin, että selvennätte kommenttianne, kun totesitte, että on vaikea käydä keskustelua miesten ja naisten välillä, kun ajatellaan miesten älyllistä ylivoimaa. Kiitoksia, arvoisa komission jäsenehdokas, teidän vuoronne. No ei minulla ole mitään ongelmia keskustella naisten kanssa näitetään tämän, mutta siis tein virheen menneisyydessä ja pyydän anteeksi. Se oli virhe, pyydän anteeksi. Mutta näette, että me voimme kyllä keskustella ja niin edelleen. Mutta tämä on relevantti kysymys. Olen ollut aina erittäin riippumaton ja minulla oli hiukan näitä osakkeita, ne ovat kyllä erittäin kuuluisia, mutta olin, siis tämä oli vihreän energian, vihreän energian myyvä ryhmä, joten tämä, ja minulla oli erittäin kunnianhimoiset tavoitteet ja tuin vihreää energiaa. Tein näin menneisyydessä ja teen myöskin tulevaisuudessa. Eturistiriita ei ole ja meillä on komission ohjesääntö, ja siinä näytetään, miten mennään eteenpäin, ja tulen seuraamaan sitä. Ja sitten äh, kyllä tämä äh, huonossa asemassa olevien kuluttajien kysymys on erittäin relevantti. Mikä nyt sitten on lähestymistapamme? Ja nyt sitten pohdimme, että äh, pitäisikö lähestymistapa ottaa energiapolitiikan sisällä vai eri poliitikkojen yhteydessä – jos se tehdään energiapolitiikan yhteydessä, ensimmäinen äh, tai paras äh, lähestymistapa on, että kuluttajat saavat paremman hintaista mm, energiaa ja että lämmitys on halvempaa, rakennukset ovat äh, parempia ja, ja jäsenvaltiot tukevat myöskin uusia rakennuksia mm, myöskin jotta nämä rakennukset ovat energiatehokkaampia, mutta sitten on aina olemassa sellainen väestösegmentti, jolla on hyvin paljon vaikeuksia, jotka tarvitsevat tukea. Se tapa, miten tukea annetaan, sitä täytyy pohtia, koska tämä on todellakin erittäin tärkeä kysymys. Madame France. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Grostet. Merci beaucoup. Kiitoksia. Itse olen nainen ja mielestäni puheenjohtaja Juncker oli ihan oikeassa, kun hän antoi teille tämän salkun. Te hallitsette täydellisesti nämä aiheet, jotka liittyvät tähän salkkuun. Arvostan teidän tiukkaa sävyänne. Se osoittaa, että olette päättäväisiä ja haluatte tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Aikaisemmissa kuulemisissa aina emme ole saaneet vaikutelmaa, että kyseessä on pätevä henkilö, niin kuin te. Eli komission jäsenehdokas vähähiilisessä taloudessa hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia on keskeisessä roolissa, mutta 8. heinäkuuta komissio ikävä kyllä päätti osoittaa ainoastaan 300 miljoonaa yhdelle hankkeelle tällä saralla. Aiotteko te kehittää tätä? Ja sitten uusiutuvista energialähteistä. Te ette ole koskaan puhuneet energian varastoinnista, joka on erityisen tärkeää. Pyytäisin nyt vastaustanne. Let's, uh, I think that the problem... No. Hiilen talteenotto ja varastointiongelma on tärkeää, koska hiiltä on vielä ener- Euroopan energiamiksissä pitkällä aikavälillä. Hiili on monissa jäsenvaltioissa erittäin tärkeää. Ja jotta nämä maat käyttäisivät omavaraisia energialähteitä, meidän täytyy kehittää hiilen talteenotto- ja varastointiteknologiaa. On totta, että nämä kuusi ohjelmaa, joita energian pääosasto tuki, nämä kuusi ohjelmaa, niistä neljä epäonnistui toinen oli Englannissa, toinen Alankomaissa. Siellä nyt vielä ehkä päästään markkinoille. Ja sitten on muita hankkeita, jotka ovat saaneet tukea. Ja tosiaan 300 miljoonaa euroa on varattu näille hankkeille ja on jäsenvaltioita, jotka tukevat näitä hankkeita. Erityisesti yhdistynyt kuningaskunta. Yhdistynyt kuningaskunta tukee näitä hankkeita ja he ovat johtajia tämän teknologian saralla. Eli olen sitoutunut tukemaan tämän tyyppisiä hankkeita, tukemaan näiden hankkeiden kehittämistä ja rahoitusta ja löytämään rahoitusta, koska mielestäni hiili on tärkeä energianlähde. Sitten varastointi. No, se on monimutkainen ongelma, koska akut ovat kalliita, ne eivät ole kovin tehokkaita, mutta on hankkeita, joita on kehitetty EU:ssa liittyen akkuvarastointiin. Sitä pitää miettiä, koska se voi olla hyvä lämmittämisen ja muiden asioiden kannalta, ja meidän pitäisi kehittää näitä asioita eteenpäin. Teknologia nyt vielä ei ole ihan kypsää. Paljon kiitoksia seuraavaksi kollega Jolainen. Niin, herra Kaniete, poliittinen ja henkilökohtainenkin kysymys. Te sanoitte usean otteeseen, että komission jäsenenä olette neutraali energialähteisiin nähden, todennäköisesti myöskin hiiliin ja vesisäytykseen. No energiakomissaarina tämä on varmasti oikein, mutta ympäristökomissaarina se on täysin väärin. Jos EU on täytyy olla esikuva, te, te, fossiilista energiaa ei saa käyttää, sitä ei tule laajentaa, vaan rajoittaa, joten tässä on olemassa poliittinen eturistiriita ja minä jo oletan, että joudutte menemään usein väärälle puolelle puolelle, jos lobbaus käy liian raskaaksi. No sitten henkilökohtainen kysymys ja poliittinenkin tulee vielä. No, henkilökohtainen kysymys. Te puhuitte ohjesäännöstä, totesitte, että teidän täytyy olla riippumaton niistä eduista, jotka voivat rajoittaa tointanne. Onko totta, että langollanne on öljy teollisuudessa osakkeita ja voisitteko pyytää Junckerilta, että teitä ei nimettäisi komissaariksi? Mr. Commissioner. Kiitoksia, arvoisa komission jäsen ehdokas. Pyytäisin nyt, että vastaatte. Edustaja Lainen, kun olen puhunut ydinenergiasta ja vesisärätyksestä, niin sanoin ydinenergiasta selvästi, että tarvitaan energia, ydinenergiaturvallisuutta ja kaikkein tiukimmat standardit ydinturvallisuudelle. No sitten vesisärätyksestä sanoin, eh, jäsenvaltiot eh, päättävät, eh, komissio antaa suosituksia ja jos tarpeen on, me tulemme tästä antamaan määräyksiä, jos niitä tarvitaan. No, minä olen täysin avoin jos minut nimetään komission jäseneksi, niin kaikki kokoukset, joita pidän yritysten, lobbaajien ja eri ihmisten kanssa, tulette aina saamaan tiedot siitä, että kenet tapaan ja mistä syystä. Tulen toimimaan täysin avoimesti ja olen kertonut teille, mitä olen kertonut. Mitään eturistiriitaa ei ollut aikaisemmin, koska kerroin, millainen yritys oli kyseessä. Kyseessä oli logistiikkayritys. Ei vaimoni, eikä poikani, enkä minä, Meillä ei ole yhtään osakkeita missään yrityksessä. Ja toimin eurooppalaisten etujen edessä. Tulen kehittämään puhtaita energiamuotoja ja hiilen kohdalla olen huolissani, koska maita, kuten Puola, joilla on olemassa todellinen ongelma. E, meidän täytyy kehittää hiilen talteenottoa ja varastointia, jotta hiilestä voidaan pitää kiinni ja että voimalaitokset käyttävät hiiltä. Tästä syystä tuen kaikkein tehokkaimpia tekniikoita, koska me tulemme muuttamaan energiaa miksiä päivästä toiseen. Hiili tulee olemaan tärkeä Euroopan unionissa. No, tulevaisuudessa toivomme, että puhtaat uusiutuvat energiamuodot ovat ainoita, mutta meillä on pitkä tie edessämme. Ja tällä välin pyrin lainsäädännön avulla varmistamaan ydinenergian turvallisuuden. And Paljon kiitoksia ja viimeisen kysymyksen esittää kollega Roil. Entgegen dem öffentlichen ein... Toisin kuin on yleinen vaikutelma, tällä ei ole ketään kansainvälisen öljyteollisuuden edustajaa, vaan menestynyt yrittäjä, jossa oli 50 työntekijää. Missä tässä nyt voi olla eturistiriita? No kuitenkin hän oikealla tavalla myi osakkeensa, samoin hänen vaimonsa ja poikansa. Eikä niitä olisi sääntöjen mukaan edes tarvinnut myydä. Nyt puhutaan sitten mummusta, papasta, langoista ja kaikista muista sukulaisista. No jossain vaiheessa tämä nyt menee vähän liian pitkälle eikä enää vastaa tarkoitustaan. Sitten kaksi kysymystä. Millä tavalla, no samalla teillä on ilmastopolitiikka salkussanne sitten kilpailu, kilpailukyky, edulliset hinnat, mitä ne voidaan taata ja mitä komissio voi tehdä, jotta nämä kaasutoimitusten uhka, kaasutoimitusten toimitukset uhkautuvat keskeytyä. Kiitoksia arvoisa komission jäsen ehdokas. Roil. Kiitoksia Roil. No, tämä viimeinen osa kysymyksestä ensin. Tänä kesänä tehtiin tärkeitä stressitestejä EU:ssa Ukrainan kriisin jälkeen. Halusimme nähdä, miten selvittäisiin, jos kaikki energian tai kaasun tuonti loppuisi Venäjältä. Ja alueellinen yhteistyö, vastakkaiset virrat ja älykäs monipuolistaminen, nesteytetty kaasu, nämä ovat ratkaisuja, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy monipuolistaa energialähteitämme. Meidän täytyy parantaa eteläistä käytävää. Meidän täytyy kehittää maakaasu, infrastruktuureja ja meidän täytyy varmistaa, että teollisuutemme on kilpailukykyinen. Meidän täytyy antaa tietysti ilmaisia kiintiöitä heille ja tietysti täytyy miettiä sisämarkkinoita, jotka toimivat hyvin. Hyvin toimivat sisämarkkinat ovat markkinat, joilla on totta kai kilpailua EU:ssa. Ja sitten hinnat ovat käytännössä samat kaikkialla EU:ssa. Ja jos monipuolistamme energian tuontilähteitä, niin sitten voimme käyttää myöskin enemmän uusiutuvia, uusiutuvia energiaa ja käytämme energiaa tehokkaammin. Ja silloin meillä on myöskin parempi energiavarmuus. Uskon, että EU pystyy kehittämään uutta teknologiaa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaa. Me kehitämme uusia uusiutuvia energialähteitä niiden lisäksi, joita tällä hetkellä on, ja olemme hyvin kilpailukykyisiä. Talouskehitys ja ilmastonmuutos kulkevat käsi kädessä, ja vihreä kasvu on suuri mahdollisuus teollisuudelle Euroopassa. Paljon kiitoksia herra komission jäsenehdokas näistä vastauksistanne. Ja nyt päätimme kysymys-vastausosion tässä kuulemistilaisuudessa. Ja nyt sitten kuulemme lyhyen loppupuheenvuoron teiltä, herra komission jäsen ehdokas. Puheenvuoron teille.